Witam Państwa. Hyvät naiset ja herrat, toivotan teidät tervetulleeksi. Przedostatni tydzień przed świętami. Tämä on viimeinen viikko, ensi viikko on viimeinen viikko ennen pääsiäistä ja silloin olemme varmasti paremmalla tuulella. Toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi ja toivotan tervetulleeksi kaikki ne, jotka osallistuvat tähän kokoukseen. Tässä on meidän ensimmäinen valiokuntamme kokouksen osous. Meillä on huomennakin vielä kokous aamupäivällä ja iltapäivällä. Nyt on, onko kysymyksiä esityslistaan? Ei näytä olevan. Meidän kokouksemme lähetetään verkossa suoratoistona. Ja meillä on tulkkaus kaikille kielille paitsi viroksi ja slovakiksi. Ja nyt meillä on työpaja. Tässä on kyse muutoksista maataloudessa ja kysymys kuuluu, miten voimme tukea maataloutta paremmin ja sillä tavoin hyödyttää yhteistä maatalouspolitiikkaa. Meillä on suuria rakenteellisia eroja Euroopan unionissa ja siksi maatalouden dynamiikka eri alueilla on hyvin erilainen. Tämä on suuri ongelma Euroopan maatalouspolitiikan kannalta. on useita vaikutuksia ja tekijöitä, jotka liittyvät toisiinsa. Meiltä puuttuu parempi rakenteellinen kehitys maataloudessamme ja siksi valiokuntamme on järjestänyt työpajan, joka käsittelee rakennemuutosten vaikutusta maanviljelyyn EU:ssa mikä tämän päivän tavoite on. Me haluamme tukea maanviljelijöidemme kehittymistä paremmin. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää politiikkaosasto ven edustajaa tämän työpajan laatimisesta ja erilaisista asiakirjoista, jotka auttavat meitä paremmin tutustumaan tähän äh, monimutkaiseen aihepiiriin, nimittäin rakennemuutoksiin. Meillä on kolme osaa, äh, rakennemuutokset ja yhteinen maatalouspolitiikka. Professori dove van der Plok, joka äh, tulee Wageningen yliopistosta Alankomaista. Hän äh, johtaa siellä osasto, joka käsittelee maataloussosiologiaa. Tämä toinen osa käsittelee rakennemuutoksia maataloudessa, keskisessä ja itäisessä Euroopassa. Tämä on siis vähän alueellisempi katsaus. Ja tässä meillä on Rovaniko Juhas, joka on pääjohtajana maatalousekonomiikan tutkimuslaitoksesta Budapestista. Ja sitten kolmas osa elintarvikearvoketju EU-ssa, kuinka voisimme parantaa sitä. Tässä meillä on puhujan Alessandro Sorrentino, joka on professori maatalous- ja elintarvikeekonomiikan alalta Tushan yliopistosta Italiasta. Meillä on siis erinomaisia asiantuntijoita tässä ja odotamme kovasti heidän esityksiään. Sitä kautta meidän tieto, ymmärtämyksemme laajenee ja ymmärrämme paremmin toivottavasti näitä monimutkaisia prosesseja. Ja nyt tässä järjestyksessä, jossa puhujat esittelin, pyytäisin teitä nyt puhumaan. Teillä on 20 minuuttia per henkilö aikaa ja toivottavasti voitte tuon ajan hyvin hyödyntää. Joten nyt pyytäisin, että ensimmäinen puhuja aloittaisi puheenvuorossa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, olen iloinen, että voin tänään osallistua keskusteluun, joka käsittelee Euroopan maan viljelyksen tulevaisuutta, yhteisen maatalouspolitiikan roolia tässä tulevaisuudessa. Minä olen jaotellut puheenvuoronne viiteen osaan lyhyesti. Keskustelen rakennemuutoksen käsitteestä, rakennekehityksen käsitteestä. Sitten tarkastelen tosiasioita, mitkä ovat olleet viimeisten vuosikymmenien tosiasiat, mitä todella on tapahtunut. Ja tämän jälkeen menen käsittelemään pienyksikköjä. Usein puhumme siitä, että pienet yksiköt katoavat ja pienien yksikköjen on tarkoitus tuottaa jonkin verran, mutta ajattelutapa yleensä on se, että nämä eivät ole kyllin niin suuria. Ehkäpä ne ei kuitenkaan ole. Sitten pyrin tarkastelemaan suurempaa keskustelua viljelmien koon yli. Tarkastelen viljelytapoja, tyylejä, kuinka viljely organisoidaan, kuinka se on kehittymässä. Ja tämän jälkeen menen johtopäätöksiin Ähm, mukaan ottavan maaseutualueen kehityksen alalla. Mitä sitten rakennemuutos on? Tavallisesti me puhumme rakennemuutoksesta kolmella tasolla. Ensinnäkin meillä on kuvaileva käsite. Tämä on jotakin, minkä kaikki tuntevat. Kyseessä on se, että viljelmiä on yhä vähemmän ja vähemmän ja että keskikoko kasvaa hiljattain viljelmien osalta ja että pienviljelmiä on yhä vähemmän ja vähemmän ja suuria yhä enemmän. Näin tapahtuu aivan silmiemme edessä ja viittaan siis tähän kuvailevana käsitteenä. Tämän lisäksi meillä on myöskin rakennemuutos, joka on tietyllä tavalla väline, jos menemme teoreettisemmalle tasolle. Neoklassisen talousteorian mukaan oletamme, että pienviljelmät ovat liian pieniä jotta ne tuottaisivat voittoa. Säästöjä ei kerro eikä investointeja näin voi olla. Dynamiikkaa ei esiinny, kun taas suurviljelmät voivat tuottaa voittoa, investoida, saada pääomaa ja parantaa näin asemaansa. Tämä on hyvin tyyppinen käsite. Sille tyypistä on se, että käsitellään vain viljelmää. Ja kun taas muut viljelyketjun osaset ja toimijat jätetään sivuun, vain yksittäinen viljelmäinen tässä käsitteessä huomioon. Tämän lisäksi voisin tarkastella rakennemuutosta. Maatalouspolitiikan tavoitteena oletetaan, että suuret viljelmät ovat tulevaisuuden lupaus. Ne ovat ainoita, jotka voivat kilpailla maailmanmarkkinoilla. Ne ovat ainoita, jotka voivat tiukat kilpailuolosuhteet kohdata. Nämä ovat siis nämä kolme kerrosta, jotka ovat rakennemuutoksen käsitteen sisällä. Voitaisiin kuitenkin sanoa, että tämä ensimmäinen kuvaileva käsite on oikea. Niinhän tapahtuu silmiemme edessä yhteiskunnissamme täällä Euroopassa. Tällä aikakaudella historia etenee näin. Toisenlaisia aikakausia on ollut, toisenlaisia kehityskulkuja ja muu, muissa maailmankolkissa tapahtuu toisin, mutta täällä Euroopassa, erityisesti Länsi-Euroopassa, tapahtuva voidaan rakennemuutokseen kilpistää. Mutta sitten kun menemme tämän teoreettisen käsitteen yli ja tarkastelemme sitä, onko tarpeen että pienviljelmät katoavat ja suuret viljelmät kasvavat, voitaisiin väittää, että tämä olettamus on väärä. Sosiaalitieteessä, yhteiskuntatieteessä tämän tyyppistä ähm, olettamusta pidetään väärän tason olettamuksena. Esimerkiksi makrotason ilmiötä ei voida laajentaa koskemaan sellaisia havaintoja, jotka ovat muilla, kuten makrotasolla. Jos mikrotasolla pienviljelmät katoavat ja viljelmien suuruus kasvaa. Tämä ei tarkoita automaattisesti sitä, että kaikki pienviljelmät tulisivat katoamaan tai että kaikki suurviljelmät tulevat kasvamaan. Logiikkaa ei voida soveltaa yhdeltä tasolta suoraan toiselle näin yksinkertaisesti. Ja miten sitten tulee maatalouspolitiikan tavoitteisiin, väittäisin, että rakennemuutos on yhä enemmän ja enemmän ristiriidassa Euroopan yhteiskuntien tarpeiden kanssa. Voisimme siis siirtyä nyt tosiasioihin. Analyysini tarkastelee koko Länsi-Eurooppaa, mutta keskityin erityisesti Alankomaihin. Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että Alankomaiden ja Tanskan kaltaisissa maissa rakennemuutosprosessi on ollut hyvin avointa. Ja toisekseen Alankomaissa meillä on hyvin ainutlaatuinen tietokanta, joka tekee mahdolliseksi seurata viljelmien kehitystä pitkällä aikavälillä. Yhtä yksittäistä viljelmää voidaan siis seurata pidemmällä aikavälillä. Tämä tekee analyysin mahdolliseksi. Tavallisesti me käytämme keskustietoa, mutta tämä tietokanta on toisen tyyppinen, tekee toisen tyyppisen analyysin mahdolliseksi. Esimerkiksi jos otamme pienviljelmän, pienviljelmä voi kehittyä, koska ihmiset tekevät kovasti töitä sen eteen. Se kasvaa, se tulee keskisuuri, lopulta ehkäpä jopa suurviljelmä. Ja muutos ensimmäisen jakson jälkeen myöhemmillä jaksoilla on sellainen, että tämä pienviljelmä ikään kuin katoaa, kun se muuttuu suurviljelmäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki data ei tämän tyyppistä makrokehitystä pysty jäljittämään. Minä vuodesta 1980 vuoteen 2006 äh, arvioin näitä muutoksia koskien viljelyalaa ja karjan kasvatusta koko Alankomaiden alueella. Tämä äm, tieto on NGA-muodossa, Alankomaiden standardin muodossa, ja muutos ajan myötä on otettu tietokannassa huomioon. Tämä seuraava kuvio tuo dynamiikan esiin. Ensin meillä on 10 15 yksikköön suuruiset eh, noin 10 hehtaarin viljelmät. Tämä tilasto koskee 1980-1990 lukuja. Seuraava jakso käsittää suuremmat viljelmät ja niin edespäin. Meillä on siis tässä pien, keskisuuret ja suurviljelmät. Ja tästä kaaviosta havaitsemme, että tällä aikavälillä pienviljelmissä oli tapahtunut sekä koon kasvua että pienenemistä sekä keskisuurissa viljelmissä, niissä oli tapahtunut samoin, ja suurviljelmissä. Kaikissa kolmessa suuruusluokassa ilmiö oli sama. Sitten meillä oli mielenkiintoinen ilmiö, hyvin mikroskooppisen suuria viljelmiä, jotka ovat päässeet kasvamaan suurviljelmiksi. Meillä on siis virtausta molempiin suuntiin ja kaikissa kolmessa kokoluokassa tämä ilmiö on sama. Meillä on myöskin läpivirtausilmiö. Alle 15 yksikön viljelmät ovat kehittyneet keskisuuriksi viljelmiksi 50-100 yksikköön ja tämä kattasi, kattoi suuren ryhmän kehittyviä viljelmiä. Dynamiikkaa siis on olemassa ja kyllä todellakin pienviljelmiä katoaa, mutta suuriakin viljelmiä katoaa. Suurviljelmiä on, jotka kasvavat, mutta myöskin pieniä viljelmiä on, jotka kasvavat. Tämä on hyvin monimutkainen dynamiikka. Mitä tämä sitten kaikki tarkoittaa? Hyvin mielenkiintoinen johtopäätös tilanteesta on se, että nykyiset pienviljelmät saattavat olla tulevaisuuden suurviljelmiä. Jotta huomioista mahdollisuutta, että pienviljelmä kehittyy ja kasvaa, siitähän saattaa tulla keskisuuri tulevaisuudessa tai jopa suurviljelmä. Ja osa suurviljelmistä puolestaan katoaa tai kutistuu kooltaan. Eli meillä on hyvin monimutkaista dynamiikkaa tässä kyseessä. Tämän dynamiikan valossa meillä on kaksiosainen logiikka. Tässä on perinteinen näkökulma, suuret kasvavat, pienet pienenevät, kuten, kun taas sitä vastoin empiirinen todellisuus, jonka äsken teille osoitin, on monimutkaisempi kuva sekä suuret että pienet viljelmät kasvavat tai katoavat. Tämä johtuu kaksinkertaisesta vaikutusta, vaikutuksesta taloudellisesta ja sosiaalisesta. Taloudellinen logiikka on se, että viljelmien täytyy kasvaa, mutta voi olla, että taloudellisten tai muiden ongelmien, minkä tahansa ongelmien vuoksi viljelmä saattaa kadota, kuten myöhemmin teille osoitan. Yhteiskunnallinen logiikka saattaa myöskin olla sellainen, että nuoret ovat hyvin sitoutuneita viljelmän kehittämiseen, pyrkivät olemaan riippumattomia ja kehittämään viljelmäänsä, mutta tämä sosiaalinen logiikka saattaakin kääntyä ympäri. Ihmiset saattavat olla hyvin pettyneitä, lannistuneita ja sitten luopuvat viljelystä. Meillä on siis kaksi erillistä kehityskulkua ja siksi ei suoralta kädeltä ole mahdollista ennustaa, mitä nimenomaisesti tulee tapahtumaan. Viljelyala on hiukan kuin tässä kaaviossa. Tässä on viljelmän keskikoko tietyllä aikavälillä ja meillä on kaksi kattoa, matalampi ja korkeampi katto. Ja viljely on ikään kuin tanssia, hyvin monimutkaista tanssia, jossa on monenlaisia erilaisia askelia. Eräät viljelmät kasvavat, toiset suurenevat, toiset katoavat, toiset viljelmät pääsevät sektorille ensimmäistä kertaa, niitä syntyy. Tämä on hyvin monimutkainen dynamiikka. Ei tämä ole mikään lineaarinen kehityskulku. No, miltä voitaisiin kysyä, että kaikenlaisia kehityskulkuja on olemassa, pienet ja suuret kehittyvät, ja keskisuuret ja kaikki näistä myöskin saattavat kadota. Mitä väliä tällä on? No, tässä te näette hyvin tärkeää tietoa tästä kaaviosta. Näette vuodesta 1980 vuoteen 2006, siis pari vuosikymmentä. Näette tällä aikakaudella maatalouden kokonaiskasvun Alankomaissa eri koko ryhmissä. Ensin teillä on nämä alle 50 yksikön pienviljelmät, sitten keskisuuret, äh, suuret ja erittäin suuret viljelmät, ja me näemme tästä, että nämä pienviljelmät vaikuttavat neljä kertaa enemmän kokonaiskasvuun kuin äh, viljelmät Alankomaiden maatalouden kokonaisluvuista. Tässä siis teillä on tiedot koskien Alankomaiden maataloutta, mutta tämä pätee kaikkiin Länsi-Euroopan maanviljelysektoreihin. Ja erityisesti osoittaa pienten ja keskisuurten viljelmien roolin. Ja tämä osoittaakin meille sen kaksinkertaisen paradoksin, joka meillä historiallisesti YMPssä on. Yhteinen maatalouspolitiikka, joka kärsii tästä paradoksista. Tarkoitan sitä, että ennen kaikkea suurviljelmät, joiden pitäisi olla niitä, jotka ovat kilpailukykyisiä ja joiden pitäisi olla niitä, jotka pystyvät kehittymään omin neuvoin. Suurin osa tuista annetaan näille suurviljelmille. Tämä on ensimmäinen paradoksi. Toinen paradoksi on se, että nämä suurviljelmät äh, vaikuttavat äh, suhteellisen vähän koko maatalouden kasvuun. Tämä on se paradoksi, josta minä puhuin. Tulevaisuudessa me tarvitsemme lisää kasvua, lisää työllisyyttä, lisää tuloja. Ja on aivan selvää, että meidän pitää luoda YMPn uusi sukupolvi, jossa tällaista paradoksia ei enää ole. Haluaisin tästä siirtyä nopeasti koko kysymyksistä viljelytyyliin. Meillä on hyvin paljon erityyppisiä viljelytyyliä Italiassa, Espanjassa, Irlannissa, Itävallassa. Näitä tutkimuksia on tehty. Meillä on erilaisia viljelytapoja. Viljely voidaan järjestää edullisella tavalla, high-tech, korkean teknologian käytäntöjä käyttäen ja niin edespäin. Pitkällä aikavälillä alankomaissa tämä on johtanut tietyllä tavalla kokeilevaan vertailuun eri viljelytyyppien välillä. Itse asiassa se, mitä ASG-ryhmässä ähm, Lillistadin yliopistossa on vertailtu, on se, että ollaan verrattu korkean teknologian viljelmiä halpa viljelmiin Ja molemmissa luokissa on viljelmiä, joita voi hoitaa yksi henkilö ja jotka tuotta, viljelmiä, jotka tuottavat yhtä paljon tulosta. Sekä siis korkean teknologian että halpa viljelmällä, jotta tuottoa saataisiin yhtä paljon, low cost viljelmä tarvitsi 400 000 kiloa maitoa, jotta pääsisi samalle ja päästäkseen samalle tuotantotasolle high-tech viljelmän täytyy tuottaa kaksi kertaa enemmän maitoa. Hyvin paljon eroja oli siis käyttämään teknologian ja muuhun liittyen, käyttyyn työvoimaan liittyen, mutta tärkeä tieto on se, että tämä äm, kuluiltaan halpa viljelmä – tuotti puolet vähemmän, mutta saadakseen saman tuoton aikaan korkean teknologian viljelmän täytyy siis tuottaa kaksi kertaa enemmän. Nyt me huomaamme, että markkinoilla on volatiliteettiä, hinta saattaa laskea jopa 24, ja tässä huomaamme, että niin kutsuttu halpaviljelmä saa yhä voittoa, kun taas korkean teknologian viljelmä ei siihen pysty. Ja tämä ei myönnyt ollut erityisen jyrkkä Alankomaissa ja Tanskassa. Tanskassa on ollut erittäin suuri viljelmiä, mutta tämä opetus onkin se, että globaalien markkinoiden uudella aikakaudella viljelmät, jotka ennen olivat hyvin vahvoja, ovatkin kaikkein haavoittuvaisempia tällä hetkellä. Ne, joiden kulut ovat korkeat, joilla on korkeat taloudelliset kulut, saattavat olla tilanteessa, jossa niin on hyvin vaikea vastata markkinoiden volatiliteettiin, vaikeampi kuin näiden kulultaan edullisempien viljelmien. Sitten johtopäätöksen huolimatta siitä, että meillä on ollut vuosikymmeniä valikoivaa maatalouspolitiikkaa, pienvilmiä on yhä olemassa ja ne ovat yhä elintarviketurval vahvoja linnakkeita Euroopassa ja Euroopan unionissa. Uudella aikakaudella säätelyn purun vähemmän säädeltyjen markkinoiden alalla korkean teknologian viljelmät ovat nyt heikko lenkki ne ovat heikompia ironisesti. Pienet ja keskisuuret viljelmät eh, pärjäävät paremmin, koska niillä on hyvin monimuotoista toimintaa ja ne pystyvät paremmin vastaavaan volatiliteetin aiheuttamiin ongelmiin. Ja lopultakin tietenkin, että meillä on poliittinen eh, painotuksen vääristymä suurviljelmien puolelle – suuryritysten on vaikea vastata biodiversiteettiin, vastuuseen, luonto, Ne ovat vähemmän vastuullisia ja ne pystyvät vaikeammin vastaamaan uusiin haasteisiin, ilmastonmuutoskysymyksiin, vedenlaatu kysymyksiin. Niiden pitää voida toimia tehokkaammin vesikysymysten, fossiilisten polttoaineiden niin edespäin kanssa. Ja ne eivät ole myöskään yhtä innovoivia, erityisesti verrattuna keskisuuriin viljelmiin. Näiden yleisten johtopäätösten muuttaminen uudeksi politiikan puitteistoksi olisi hyvin mahdollista. On erittäin tärkeää, että tuleva YMP-sukupolvi olisi ei vain valikoiva, mutta myöskin mukaan ottava. Kaiken tyyppisiä viljelmiä pitäisi voida ottaa mukaan kaikin kokoisia ilman, että syrjintä esiintyisi koon perusteella. Uusi yhteinen maatalouspolitiikka tarvitsee myöskin low cost, halpa viljelmä ajatuksen mukaan. Meidän täytyy, kuten Ranskassa, mennä hiukan ympäristöystävällisempään suuntaan ja meidän täytyy antaa enemmän tilaa pienviljelmille ja keskisuurille viljelmille, että ne voisivat kehittyä ja mahdollisimman nopeasti meidän pitäisi yhdistää kiinteät tuet, ja nämä liittyvät luonnollisesti myöskin maisema- ja ympäristöseikkoihin. Me tarvitsemme suurimmat markkinat, meillä on valtava keskitetty järjestelmä, joka on osa ongelmaa. Me tarvitsemme enemmän markkinoita, me tarvitsemme nuoria ihmisiä mukaan ja ah. meidän täytyy myöskin muokata maatalouspolitiikan kehitystä. Päätän tähän puheenjohtaja, toivottavasti en vienyt liikaa aikaa. Kiitoksia. Dziękuję. Prosimy o kolejną prezentację Paljon kiitoksia. Ja e, kyllä suosion osoituksetkin tässä e, kertovat kiitoksesta teidän esityksestänne. Ja e, nyt Rovaniko Juhas, olkaa hyvä. Thank you, ladies and gentlemen. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Minä olen urani aikana puhunut kaikenmaisille ihmisille, en useimmiten julkishallinnon edustajille ja viljelijöille. Se on aika vaikeaa itse asiassa puhua viljelijöille. Ja totta kai myöskin opiskelijat ovat vaikeita, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun minä puhun poliitikoille, joten pyydän, että olette kärsivällisiä. Ja lopuksi sitten kerron, mihin te sijoitutte minun äh, skaalallani. Haluaisin puhua teille Keski- ja Itä-Euroopan rakennemuutoksista, muutoksista, jotka on kohdattu viimeisten yli kymmenen vuoden aikana. Tässä on esitykseni rakenne. Minä aloitan, jos sopii, siitä, mikä on ollut tämän tutkimuksen tavoite. Sen tarkoituksena on antaa tällainen deskriptiivinen kuvaus muutoksista tila rakenteessa, selittää sitä, mikä näin muutosen takana on, myöskin selvittää, mikä on ollut kehitys ja luonnostella jotakin poliittisia vaihtoehtoja. Kuten huomaatte, minä olen Budapestista, siis, ja tämä on, miten asiat nähdään Budapestista käsin. Aluksi nämä tiedot. Minusta me käytämme Eurostatia, sen tilarakenneselvitystä, maatalouden tila, tila, Äh, tilastoja ja äh, FADN, eli tilakohtaisia tietoverkostoja. Me olemme joutuneet kamppailemaan sen kanssa, että saisimme aikaan äh, kattavan vertailun keskeytyvarmaiden kesken, jotka käyttävät näitä tietoja. Yksi kollegani romahti tätä tehdessään. Joten jos me haluaisimme saada todisteisiin perustuvaa politiikkaa, me joutuisi edelleen kehittelemään tilastollisia järjestelmiä niin, että ne olisivat johdonmukaisempia ja että ne olisivat ajankohtaisempia. Et se on ainoa tapa saada aikaan jonkinlainen benchmark, jossa ovat huomioituna useammat maat. Tämä siis oli tehtävänä, siis puhua pienistä, keskisuurista ja suurista tiloista – tiedot mm, antama rajoitus oli, että se jakso, jota me käsittelimme, sinä aikana tietyt maat muuttuivat aika lailla. Niissä muutettiin paljon itse näitä tilastoja, etenkin Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa, Bulgariassa mukaan otettiin myöskin yhteiset maat ja nämä erot jotka liittyivät tähän, vaihtelevat kovasti. Ja jos me katsomme tätä tietoongelmaa, niin voimme nähdä, että jos me valitsemme indikaattoreita, käyttää näitä tietoja, tiedot itsessään vaikuttavat hyvin voimakkaasti tuloksiinkin, joten on syytä olla varovainen – joten meidän pitäisi voida parantaa tietojärjestelmää. No sitten näistä rakenteellisista muutoksista. Miten voidaan, voimme yleisesti nähdä? Voimme nähdä, että tiloista, samoin kuin Länsi-Euroopassa, itse asiassa Euroopassa, niiden lukumäärä on pienet, niistä on tullut suurempia ja niistä on tullut intensiivisempiä. Mutta kuten saatoimme kuulla, tämä on keskiarvo. Samaan aikaan on niin, että kun on kysymys keskiarvoista, ajattelemme, että kaikki tilat ovat lähellä keskiarvoa. Että, mm, mutta todellisuudessa meillä tässä on kuitenkin kaksi rykelmää. Meillä on muutama suuri tila, joista syntyy suurin osa tuloksesta, tuotoksesta, ja sitten meillä on paljon pieniä yrityksiä. Ja hyvin harvat ovat tällaisia, että ne ovat tässä keskivaikkeilla – joten tämä keskiarvoa on itse asiassa vaikea löytää. Sitä se ei ole täysin olemassa olematon, mutta sitä on vaikea löytää, mutta me kuitenkin puhumme yleisesti keskiarvoista. Siksi minusta edellinen se oli hyvä, koska se osoitti, miten sosiologisesti tarkastellaan tätä asiaa, eli sitä, että on olemassa kaksi tällaista ryhmittymää. Niin, näistä keskiarvoista ovat samoja kuin eh, Länsi-Euroopassa, mutta jos mennään hiukan pitemmälle, tässä ovat luvut. Siitä puhuin jo aiemmin. Sininen palkki on Itä-Eurooppa, siis EU10. Siinä on mukana myöskin Kroatia. Anteeksi, Kroatia ei ole mukana, koska se liittyy jo myöhäiselle tilastoja, ja Malta ja Kypros eivät ole myöskään mukana, eli 10 on tämä Keski-Euroopan maat. Voitte nähdä, että tilojen vähentyminen, niiden määrä on vähentynyt pienemmässä määrin ja koko muutos on myöskin pienempi. Joten aika monet näistä indikaattoreista ovat, katsotaan, jos katsotaan näitä pieniä vihreitä kuplia, niin näette, että ero on olemassa. Siis trendi, niissä muutokset ovat olleet siis nopeampia Keski-Euroopan maissa, mutta sitten ollaan jotenkin kaukana keskikoosta, eli siis tämä 7,8 verrattuna 28,1 hehtaarin keskikokona, siinä on vielä edelleenkin kurottavaa. Sitten toinen, joka on aika pienellä kirjoitekstillä, voitte nähdä tässä on siniset palkit, jotka ovat jälleen kerran nämä keskeiset Euroopan maat, voitte nähdä viimeisiltä riveiltä, että on kolme suurta sinistä palkkia. Kerro, mitkä nämä ovat. Niin teistä vasemmalle oikealle on siis ne, että merkissä on vähentymistä. Mitä, mikä on vähentymässä? Siis se, että on tiloja, joilla on eri, eri kasvituotantoa ja e, karjantuotantoa kasvatus on vähentymässä enemmän kuin läntisessä Euroopassa – mikä sitten on lisääntymässä, on sitten peltoviljely, siis viljelymaat. Nimenomaan öljykasvit ja valkuaisainekasvit. Tämä on siis keskiarvo ja suurin osa näistä trendeistä on seurausta yhteisestä maatalouspolitiikasta. Nyt voitte nähdä, mitä on siis tapahtunut tai saatoitte nähdä se, mitä on tapahtunut. Nyt voimme katsoa, mitkä ovat olleet ne tekijät, jotka ovat johtaneet näihin muutoksiin. Mainitsin siis maatalouspolitiikan, myöskin tuottavuus, sosiaalinen ympäristö, työllisyysmahdollisuudet tilojen ulkopuolella, makrotaloudelliset ympäristö, kollektiiviset toimet, tutkimus ja kehitys, ihmispääoma, demografinen kehitys, kaikilla näillä on ollut vaikutusta tähän näihin rakenteellisiin muutoksiin. Mitä me siis olemme havainneet? näissä EU-10 maissa, siis Keski- ja Itä-Euroopassa, tuottavuus on parantunut juuri YMPstä johtuen samaan aikaan, jos katsotaan tehokkuutta, keskimäärin se on edelleen järjessä EU-15, mutta mainitsin jo, että on aika paljon tiloja, jotka ovat tällaisia, harvoin tiloja, jotka ovat keskiarvossa, mutta tällaiset korkeatekniikan tilat, suuret tilat Unkarissa ovat lähes samalla, samassa mm, tilanteessa kuin Alankomaissa tuottavuuden osalta, mutta muut ovat huomattavasti jäljellä, jäljessä keskiarvoa. Myöskin kilpailukyky on parantunut. Me olemme nyt viejiä, nettoviejiä ja primääri- ja sekundääriset jalostetut tuotteet, mutta siitä huolimatta olemme edelleen myöskin jäljessä ja on mahdollista parantaa tilannetta. Mitä tulee sitten tulotasoon maataloudessa? Kyllä. Siinä on tapahtunut kasvu, joka on ollut nopeampaa kuin EU-15, mutta on olemassa kuitenkin edelleen kurottavaa. Se liittyy ennen kaikkea peltoviljelyyn. Siis kaikki, mikä liittyy maahan, on sitä, missä on tapahtunut tätä eh, tulot nousua ja miksi minä vaan viljakasvatukseen, mutta jos menen viljelijöiden tapaamiseen, ennen kuin menen huoneeseen tai tuohon rakennukseen, riittää, että katson pysäköintipaikalle ja silloin tiedän, keitä siellä on minua odottamassa. Jos pysäköintipaikalla kaikki autot ovat suurempia ja parempia kuin minun autoni, mikä on aika tavallista, silloin nämä viljelijät ovat peltokasvien tuottajia. Ja he ovat viljelijöillä, joita on esimerkiksi keskisuuri tila, mutta sitten on muutamat saman tyypin autokumilla millä silloin he ovat näitä viljelijöitä, miksi on myöskin mehiläistuottajia ja vastaavaa. Mutta jos autot ovat huonompia kuin auto, niin silloin siellä on odottamassa erilaisia sosiaalityöntekijöitä ja vastaavia. Sitten on tämä ikääntymisen demografia. Se on samanlaista kuin Länsi-Euroopassa. Jos sillä 90-luvun alusta lähtien nyt on kulunut 20 vuotta. 90-luvun alussa keski euroopan maissa 30-40-vuotiaat aktivistimista olivat tärkeitä. Nyt nuo henkilöt ovat menossa eläkkeelle ja tämä on ensimmäinen sukupolvimuutos keski euroopassa Meillä ei ole rollimallia, meillä ei ole tällaista perinnettä, joka liittyy sukupolven vaihdokseen, eli ongelma on suurempi kuin läntisessä Euroopassa. Meillä on paljon ystäviä maanviljelijöissä, jotka ovat samankäisiä kuin minä, ja he kenties voisivat olla seuraavia, jotka ottavat hoitaakseen tilan, mutta tilanne on niin vaikea heidän vanhempiensa kanssa, koska kysymys on vanhempien elinikäisestä, ensimmäisestä elinikäisestä saavutuksesta, ja on hyvin vaikea luopua siitä – ja meidän on vaikea uskoa, että heidän perintönsä säilyy. Investointi ihmispääomaan on saanut vähemmän huomiota vi- viime aikoina, ja sen kielteiset vaikutukset ovat nyt nähtävissä. On aika tavallista, että työtä tehdään, ei vaadi paljon taitoja ja työpätevyydet ovat vanhentuneita. Ja sitten yhteistyön puuttuminen on tällaista pirst- pirstaleisuutta. Niillä voisi olla yhteisiä markkinointitoimia. Jos sitä ei ole, niin syntyy ongelmia. On tällaista laitonta markkinointia, rahoituspääoman puutetta, keskinäisen luottamuksen puutetta. Kysymys ei ole siis luottamusongelmasta, joka on sosialismin jälkeisen ajan luottamuksen puutetta. Kysymys on siis siitä epäluottamuksesta, joka kohdistuu kollektiiviseen maatalouteen. Kysymys on toisenlaisesta epäluottamuksesta, joka koskee tuottajajärjestöjä, joiden toiminta ei onnistu, samoin kuin uuden tyyppisten osuuskuntien toimintaa, johon, joiden toiminta ei näytä onnistuvan, ja tämä on aika vaikea kysymys. No sitten rakenneuudistukset, niistä jotkin näistä takanollisista tekijöistä nopeuttavat näitä rakennemuutoksia, jotkin taas hidastavat näitä. Mitä me siis nyt toteaisimme esimerkiksi suorista maksuista. Olemme keränneet kahdenlaisia tietoja. Maaseudun kehitys ja suorat maksut. Suorilla maksuilla on myönteinen vaikutus maatalouteen, kuten jo totesin. Kielteinen vaikutus, niillä on kuitenkin siihen, miten intensiivisesti työvoimaa käytetään, mutta tämä ei kuitenkaan ole täysin kielteinen trendi, eli me voimme ylläpitää työllisyyttä maaseudulla korkealla tasolla eri tavoin kuin muuten, Eivätkä vaikutukset ole yhdenmukaisia kaikilla alueilla ja kaikissa, kaikilla tiloilla. Olemme nähtävissä hyvin erilaisia esimerkkejä Puolasta, Slovakiasta, Sloveniasta, tässä vallasta. Kysymys on myöskin siitä, mitä on yksikkömaksuja, joita maksetaan, tai myöskin eroja, jotka liittyvät maantieteelliseen sijaintiin, mutta yleisesti ottaen suorat maksut, markkinatoimet ja kansainvälinen markkinakehitys merkitsevät muutosta rakennetuotannon rakenteessa. Ennen kaikkea se on kysymys hyvin kilpailukykyisistä peltoviljelystä. Ja sitten loppukommentti on se, että tällainen... Not a main driver of structure change yet. Because the 2015 is... Hyödyntävät ympäristötoimet ja vihertäminen eivät ole päätekijöitä muutosten takana. Ja noin 20 prosenttia viljelijöiden erehdyksiä, jotka liittyvät, liittyvät näihin EFA-vyöhykkeisiin. Siis me uskomme, että myöhemmin kyllä viljelijät tottuvat tähän uuteen järjestelmään ja se paranee pitkällä tähtäyksellä. Sitten maaseudun kehitys. Esimerkiksi investointituki, sen kautta lisätään tuottavuutta ja tämä on, tilanne on sama kuin siis keski maissa kuin Länsi-Euroopassa. Nyt meidän uusissa maaseudun kehittämisohjelmassamme me keskitytään nimenomaan pieniin ja keskisuuriin tiloihin. Aiemmin keskityttiin suuriin minun käsitekseni mielipide on se, että suuret tilat jo ovat nyt hyvinvoipia, mutta keskisuuret tilat ovat nyt tätä keskiarvoa, jota on vaikea löytää. Seuraavien 50 vuoden aikana tulemme näkemään sitten, miten tästä on selvitty tästä uudesta polttopisteestä, joka on ollut siis pienet ja keskisuuret yritykset. Ympäristötoimet luovat myöskin tarvetta lisätyövoimalle. Tässä on tällaisia laajempia tuotantojärjestelmiä, myöskin elämänlaadun toimenpiteet, jotka ovat tärkeitä, jotka vaikuttavat siihen, että pyritään saman maaseudulla väestöä jäämään sinne, mikä on myönteistä, ja sitten pyritään edistämään nuorentumista viljelijöiden joukossa, siis tällaisia nuorten viljelijöiden ohjelmia. Tämä on hyvin tärkeää, ja toivomme, että tämä voi myöskin auttaa nuoria viljelijöitä ottamaan tilat hoitoakseen. Ja viimeinen asia olivat sukupuoli sukupuoliin liittyvät kysymykset, ja voisin sanoa, että näihin on kiinnitetty aika vaatimattomasti huomiota. En usko, että nämä sukupuolikysymykset ovat tällä hetkellä tärkeitä maataloudessa Keski- ja Itä-Euroopassa. Mitä sitten tehdä? Mitä olemme voineet nähdä? maatalouden rooli kansantaloudessa on menettämässä arvoaan. Ja on olemassa tilanne, siis on paljon nuorempia mm, me voimme myöskin viljelijät, noit, noit viljelijöiden vaikea tulla markkinoille, markkinoille ottaa tehtävä hoitaakseen on vaikea löy, ot, ottaa tilaa hoitoa vanhemmilta ja toiseksi on sitten se, että maatalous ei ole kovinkaan seksikästä. Joten olisi kyllä mahdollisuuksia parantaa maatalouden markkinointia noille viljelijöille. Maatalo, viljelysmaan tarve lisääntyy, tilojen erikoistuminen jatkuu nykyisten trendien mukaan, eli siis minua on peltoviljely ja tämä on seurausta EUn suorista maksuista. Erikoistuneet tilat äh, ovat kilpailukykyisempiä, ne tarvitsevat enemmän äh, resursseja, henkilöresursseja, jotka ovat sitten taas sellaisia, että niin heillä täytyy olla erityistä tietoa. Mitä me ehdotamme nyt suorista maksuista? Ne pitäisi tähdätä siitä, että parannetaan tilojen kykyä paremmin sopeutua taloudellisiin, ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Meistä tässä voitaisiin edelleenkin vahvistaa ympäristö- ja sosiaalisia näkökantoja maatalouden harjoittamisessa ja pitäisi myöskin enemmän pyrkiä kohdentamaan paremmin tätä kokonaistukea esimerkiksi maaseudun kehittämisohjelmissa ja myöskin toimimme, että suorissa maksuissa tehdään samalla tavalla, että helpotetaan tällaisia tuontijärjestelmiä, jotka ovat, ovat työintensiivisiä. Mitä sitten maatalouden kehittämisessä tilanne, jonka samalla pitäisi ehkä keskittyä enemmän kilpailukykyisempään äh, tilarakenteeseen ja tuotannon nykyaikaistamiseen. Ja nykyaikaistaminen on yksi avainsana. Se, että myöskin vahvistetaan innovaatiota, tiedon siirtoa ja yhteistyötä. Tämä on toiset kokonaissana sitten, siis nykyaikaistaminen, uudistaminen ja innovointi. Ja se, että tapahtuu tällaista monimuotoistumista tilan ulkopuolella. Ja minusta nämä ajatukset, myöskin tämä demografinen uudistuminen, siis väestörakenteeseen liittyvä uudistuminen, nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, jotka nousevat esille innovaation ympärillä, sillä jos jokin on innovatiivista, jos jokin on tällaista korkeaa tekno, tekniikkaa vaativaa, eli siis johonkin liittyy IT-yhteys, silloin se on hyvä ö, tavoite nuorille. Innovaatio on siis avain nuorille viljelijöille. Ja tämä uusi Euroopan innovaatiokumppanuus uutena välineenä on hyvin tärkeä. Ja me toivommekin, että viljelijät saadaan mukaan innovaatioon ja että uskonkin, että heidän tilanteensa tulee paranemaan, osallisuus tulee paranemaan, mutta ennen kaikkea tutkijana ja viljelijöitä ja nuoria viljelijöitä seuraavana voin todeta, että se voi olla avain siihen, että saadaan parempaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Joten lopuksi kiitos tarkkaavaisuudesta. Dziękuję pani profesor. poprosimy kolejnego. Paljon kiitoksia, professori. Ja nyt seuraava vieras. Minä olisin myös toivottaa tervetulleeksi Rova McKinnessin ja Rova McKinnessin vierailijaryhmän. Toivotan teet syömästi tervetulleeksi. Te osallistutte yhdessä meidän kanssamme tähän kokoukseen ja kuulette asiantuntijoita. Asiantuntijat jakavat tietonsa meidän kanssamme. Näen myös herra Lainenin täällä. Tervetuloa. Muistan vielä tänään, kuinka hieno mietintösi oli. Joten vielä kerran sydämesti tervetuloa ja nyt ää, viimeinen esitys professori Alessandro Sorrentino. Kiitoksia ää, puheenjohtaja, mutta minä puhun italiaa, koska minulle sanottiin, että tämä on mahdollista, joten valmistelin esityksen italiaksi. Nyt haluaisin kiittää maatalous- valiokunta, eh, että muistitte, ajattelitte meitä tätä esitystä eh, varten. Ja aluksi halusin sanoa, että tämä analyysi, jonka teimme, on eh, pääasiassa taloudellinen analyysi, joten toimintasuositukset liittyvät yleisiin periaatteisiin eikä näiden määräysten juridiseen muotoon. Kun sain tämän tehtävän, tuo kysymysmerkki, joka on otsikon mm, perässä, hiukan minua huoletti. Se huoletti minua sen takia, että Euroopan unioni on nyt jo viisi vuotta, 50 vuotta, yli 50 vuotta yrittänyt vastata tähän kysymykseen monina menneinä vuosina on ajateltu vastata tietyllä tavalla, mutta nyt viime vuosina on muuttunut se tapa, jolla on haluttu vastata tähän kysymykseen. Tämä on esitykseni rakenne. Minä tulen erityisesti käsittelemään kohtaa yksi 3 ja 5, koska kohdat 2 ja 4 ovat asioita, jotka valiokunta jo varsin hyvin tuntee. Ensimmäinen kohta on tämän analyysin äh, soveltamisala, äh, Tässä lähdetään siitä olettamuksesta, että ähm, maatalousmarkkinat ovat menossa täysin kohta eh, eh, uudenlaista paradigmaa, eh, koska me olemme siirtymästä tällaista menopolitiikasta sääntelypolitiikkaan. Prosessi on myös muuttumasta se prosessi, jolla tämä politiikko kehittyy. Ennen meillä oli tällainen keskitetty toiminta, ylhäältä alaspäin äh, lähestymistapa. Meillä on nyt sitten tällainen alhaalta ylöspäin lähestymistapa, jota käytetään jo hyvin paljon maaseudun kehittämispolitiikassa. Ja lisäksi muuttuvat äh, toimijat, politiikan toimijat ja maatalousmarkkinoiden toimijat. Me olemme siirtymässä julkisista elimistä, jotka keskitetysti hallinnoivat yhteisiä markkinajärjestelyjä, markkinajärjestelyihin, joita hallinnoivat yhä enemmän yksityiset toimijat, esimerkiksi tuottajaorganisaatiot tai toimialakohteiset organisaatiot. Tällä on suuria vaikutuksia. Ensinnäkin näille järje- eh, organisaatioille, yksityisillä organisaatioilla on keskeinen eh, ja strateginen rooli. Siis siirrymme yksityiselle puolelle julkiselta puolelta. Eh, meillä on tuottajaorganisaatiot, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiä ja toimialakohtaisia organisaatioita. Tässä analyysissä me tarkastelemme pääasiassa tuottajaorganisaatioita, koska olemme sitä mieltä, että jotta toimialakohtaisia organisaatioita voisi kehittyä, tarvitaan hyvin vakiintuneita toimijoita ja tuottajaorganisaatiot voivat olla tuotantoketjun toisille toimijoille helpommin tunnistettavissa olevia keskustelukumppaneita ja varmasti myös edustuksellisempia sellaisia. Tämä uudenlainen toiminta markkinoilla, markkinoiden järjestämisessä tarvitaan rakenteen muutosta elintarvikeketjussa. Se on toisenlainen kuin mitä näemme maatalous alalla. Tämän rakennemuutoksen täytyy olla hyvin nopea muutos, koska elintarvikeketjun toimijat, erityisesti sen yläpään ja alapään toimijoilla, on, ne ovat hyvin dynaamisia ja niiden täytyy toimia hyvin nopeasti. Eräs toinen aspekti Nimittäin se, että meillä on näitä yksityisiä toimijoita maatalousmarkkinoiden järjestelyissä, nostaa esiin kysymyksen kilpailusta maatalousmarkkinoilla. Ja tämä kaikki tarkoittaa, että tarvitaan yhteistyötä maatalouspolitiikan laatioiden ja kilpailupolitiikan laatioiden välillä. Tässä ihan äh, lyhyt äh, kokonaiskuva siitä, mikä on muuttumassa elintarvikeketjussa. Me näemme, että tämän merkitys taloudessa, jos erityisesti otamme huomioon sen äh, yritysten määrän ja työntekijöiden määrän on huomattava, mutta tärkeää on myös se, miten tämä elintarvikeketju kehittyy yhä enemmän, sille tulee merkittävä strateginen rooli. Meillä on uusia toimijoita, jotka ovat oikeastaan varsin kaukana maatalousmaailmasta, esimerkiksi palveluntarjoajat, tiedotusvälineet. Tämä rakennelma joka muuttuu niin voimakkaasti, koska mukaan tulee näitä uusia toimijoita. On tosi seikka, jonka takia tarvitsemme rakennemuutosta, joka on hyvin nopea. Tarvitsemme siis nopeaa rakennemuutosta. Me olemme tässä vaiheessa kehittäneet mallin jonka avulla yritämme ymmärtää, millaisia välineitä meillä voi olla ja kuinka tehokkaita jotkut välineet ovat. jotta voitaisiin tasapainottaa neuvotteluvoimaa elintarvikeketjussa. Ensinnäkin meidän täytyy määr- tietyt termit määritellä, mitä tarkoitetaan Äh, neuvotteluvoimalla ja markkinavallalla. Markkinavoima riittyy toimintaan, äh, joka liittyy kauppaan ja tarjontaan ja kysyntään, ja sillä on myös vaikutusta koko talouden hyvinvointiin. Sen sijaan neuvotteluvoima, bargaining power, sitä harjoitetaan uhkailun kautta uhkana on se, että kieltäydytään tästä kaupankäynnistä, ettei uhataan sillä, ettei noudateta tiettyjä ehtoja, mutta se ei välttämättä muuta kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Mm. Klassinen esimerkki on se, että vähennetään tarjontaa, jotta saadaan aikaan enemmän kysymää, tai sitten vähennetään kysyntää, jotta voitaisiin maksaa edullisempaa hintaa. Mutta neuvotteluvoima ei puutu hintoihin tai tarjonnan kysynnän määrään, vaan siinä käytetään uhkaa, että ei toteutetakaan kauppaa. Tämä on erittäin tärkeää, koska toisaalta markkinavalta aina luo epätasapainoa taloudessa ja vääristää kilpailua, niin neuvotteluvoima ei välttämättä vääristä kilpailua ja yleisesti se ei aiheuta talouden hyvinvoinnin vähenemistä. Ja tällä on varsin merkittävä seuraukset, koska kun me puhumme neuvotteluvoimasta, meidän huolemme täytyy olla toisenlaiset kuin jos puhumme markkinavallasta. Jos sanomme esimerkiksi että markkinavalta johtaa siihen, että jokutain tuotetta puuttuu taloudesta ja että ei toimita kilpailuhenkisesti, niin silloin tämä vaikuttaa hintoihin mm, tarjontaa. Nämä eivät kuitenkaan ole ilmiöitä, joita on elintarvikeketjussa maatalousketjussa. Se, sitä kuvastaa suuret määrät, suuri tuotteiden kirjo ja äh, yhteistoimintaa ketjun eri toimijoiden välillä. Ja äh, siinä on äh, toimintaa, joka ei liity pelkästään hintaan ja määrään, vaan tässä on muitakin sopimuksellisia ulottuvuuksia. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että elintarvikeketjun täytyy olla malli, jos haluaa vahvistaa neuvotteluvoimaa elintarvikeketjussa, niin on katsottava nimenomaan tätä neuvotteluvoimaa eikä markkinavaltaa. Neuvotteluvoima on siis analyysimme keskiössä, koska olemme sitä mieltä, että kaikki elintarvikeketjun piirteet ovat sellaisia, että ne hyvin kuvastuvat lisäarvon siirtymistä ketjun kautta tämän neuvotteluvoiman avulla. Tässä on mal- yksinkertaistettu kuva tästä mallista. Meillä on äh, tarjoaja, maanviljelijä ja sitten ostaja. Ja tässä näkyy tämä lisäarvo, joka syntyy tästä kaupasta. Eli siis tuo tuotto, joka tämän kaupan kautta syntyy. Tämä tuoton voimme jakaa kolmeen osaan. Yksi osa on tämä disagreement payoff maanviljelijälle. Mitä tämä tarkoittaa? Siis se on se osa tätä lisäarvoa, jonka maanviljelijä saisi joka tapauksessa, vaikka hän ei kävisikään kauppaa tuon ostajan kanssa. Siis tämä on tällainen taattu tulo maanviljelijälle. Se on tuotto, jonka maanviljelijä saisi jostain toisesta kaupasta toisen ostajan kanssa. Sitten tuo punainen palkki tuolla ylhäällä on ostajan disagreement payoff, siis se hyöty, tuotto, jonka ostaja saisi, jos hän ostaisi joltain toiselta tarjoajalta. Tämä tässä välissä on neuvottelumarginaali. Ja toisin sanoen, nämä kaksi disagreement payoff-osuutta määrittelevät maanviljelijän neuvotteluaseman ja ostajan neuvotteluaseman. Tuossa, tuo oranssi palkki tuossa keskellä on neuvottelu marginaali ja mikä sitten tuon neuvottelun lopputulos on. Ja mikä sitä lopputulos sitten riippuu? Se riippuu neuvotteluvoimasta. Eli millainen mahdollisuus yhdellä, jommalla kummalla osalla puolesta on määritellä pelin säännöt ja sopia tämän kaupankäynnin eri tekijöistä. Mitä me nyt odotamme? Oletamme, että ostajalla on voimakas neuvotteluvoima, ostajalla on parempi kyky määritellä pelin säännöt verrattuna maanviljelijän. Hänellä on myös voimakas sopimuksellinen valta, koska ostajalla on useita maanviljelijöitä edessään, niin voi valita keneltä, keneltä ostaa, kun taas viljelijällä on vain harvoja ostajia. Jos näin on, niin silloin tämä vihreä pylväs jakautuu näin. Eli tuo punainen osuus menee ostajalle, ja keltainen osuus maanviljelijälle. Mitkä ovat sitten nämä strategiset muuttujat tässä? Niitä on kaksi. Nimittäin osapuolten neuvotteluasema, joka riippuu niistä vaihtoehdoista, joita kullakin osapuolella on minun neuvotteluasemani on sitä parempi, mitä enemmän vaihtoehtoja minulla on tälle nimenomaiselle kaupalle. Mutta toinen tärkeä muuttuja tässä on neuvotteluvoima, eli kuinka pystyy määrittelemään pelin säännöt sopimuslausekkeet ja ne tavat, joilla tämä kauppa toteutetaan. Tällä seuraavalla kalvolla katsomme sitä, millainen rooli voisi tällaisella tuottajaorganisaatiolla olla neuvotteluvoiman tasapainottamisessa. Tämä on se tulos, joka syntyi silloin, kun äh, tällaista tuottajaorganisaatiota ei ollut mukana. Ja meillä on paljon maanviljelijöitä ja vähän ostajia. Mitä sitten tapahtuu, kun maanviljelijät järjestäytyvät tuottajajärjestöön? se, mitä tapahtuu, on, että tämä vaikuttaa sekä neuvottelu äh, tilanteeseen että neuvotteluvoimaan. Neuvotteluasemaan että neuvotteluvoimaan. Miksi neuvotteluasema muuttuu? No, koska tämä äh, disagreement pay off äh, maanviljelijöille nousee koska tuottajaorganisaatio tiettyissä olosuhteissa voi helpommin löytää vaihtoehtoisia myyntikanavia äh, kuin yksittäinen maanviljelijä. Myöskin, koska se voi hyötyä suurtalouden eduista. Eli kiitos tällaisen tuottajajärjestön maanviljelijät äh, on enemmän mark- vaihtoehtoja markkinoilla. He voivat myydä tuotteensa useammille ostajille ja tämä lisää heidän tai parantaa heidän neuvotteluasemaansa. Samalla näette, että tuo punainen palkki pienenee tuolla ylhäällä, koska ostajan neuvotteluasema heikkenee ostajalla aikaisemmin oli paljon vaihtoehtoja, koska tuottajia oli paljon, niin nyt hän joutuu käymään kauppaa harvojen tuottajaorganisaatioiden kanssa, eli ostajan vaihtoehtojen määrä vähenee. Eli tämä vaikuttaa siis ostajan neuvotteluasemaan. Ja tämä siis hyödyttää maanviljelijöitä ja tulos on maanviljelijöille myönteinen. Näette myös, että tuo sininen viiva nousee ylöspäin mm, tässä neuvottelumarginaalissa, eli tuossa oranssissa palkissa. Miksi se nousee ylöspäin? No se nousee ylöspäin siksi, koska tuottajaorganisaatiolla on hyötyä suurtalouden eduista ja se pystyy tarjoamaan erilaisia markkinapalveluja. Esimerkiksi myös oikeusapua, mitä yksittäinen tuottaja ei voi ehkä hyödyntää. Ja tällä tavoin se voi parantaa tuottajien asemaa, kun määritellään pelisääntöjä. Eli tätä neuvotteluvoimaa. Nämä ovat ne seuraukset. Eli siis tuottajaorganisaatiot vaikuttavat maanviljelijöiden neuvotteluasemaan, koska erilaiset myyntikanavat lisääntyvät maanviljelijöille. Lisäksi ne rajoittavat ostajan neuvotteluasemaa, koska ostajalla ei olekaan edessään valtavaa määrää maanviljelijöitä, valtava määrä tuottajia, vaan vain rajoitettu määrä tuottajia. Ja se vaikuttaa myös neuvotteluvoimaan, koska tuottajaorganisaatio pystyy paremmin investoimaan ja luomaan itselleen markkina palveluja niin, että se pystyy paremmin määrittelemään pelisäännöt. Tällä on tietenkin tärkeät merkittäviä vaikutuksia. Yksi vaikutus on se, että monet pienet tuottajaorganisaatiot eivät ole tehokkaita. Ne eivät pysty tehokkaasti saavuttamaan tätä vaikutusta, jonka näemme näissä kolmessa palkissa. Miksi näin on? Koska Monet pienet äh, tuottajaorganisaatiot antavat äh, useita vaihtoehtoja ostajalle ja silloin tuo punainen palkki ei pienene niin huomattavasti, koska pienet tuottajajärjestöt eivät äh, pysty helposti saamaan aikaan ähm, sellaisia suurtalouden hyötyjä, joiden avulla Mm, ne pystyisivät vahvistamaan neuvotteluvoimaansa. Tämä minimitehokkuustaso on poliittisesti ja strategisesti merkittävä ja sitä on tarkasteltava myöskin markkinoiden näkökulmasta. Me olemme tehneet erilaisia simulaatioita. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa on vain yksi ostaja, jos maanviljelijät haluavat 20 prosentilla nostaa lisäarvon osuuttaan tässä kaupassa, niin he saavat järjestäytyä maksimissaan kuuteen tuottajaorganisaation. Ostajalla ei saa siis olla vastassa enempää kuin kuutta tuottajajärjestöä. Tällä tavoin pystytään nostamaan maanviljelijöiden saamaa lisäarvoa 20 prosentilla. Jos taas ostajia on kolme, niin silloin riittää kymmenen tuottajaa järjestöä, jotta maanviljelijät saisivat 20 prosenttia lisää. Tässä asiakirjassa meidän asiakirjastamme löytyy erilaisia simulaatioita, jotka eh, on esitetty myös kaavioilla. Ja eh, markkinoiden olosuhteet vaikuttavat hyvin paljon siihen, mikä on se tehokas minimitaso, jotta eh, tuottajat pystyisivät tehokkaasti lisäämään tätä lisäarvoa. Toinen tärkeä muuttuja, yksi muuttuja on, tärkeä on siis näin, tuottajajärjestöjen määrä. Toinen tärkeä muuttuja on se, kuinka tuottajajärjestöt luovat vaihtoehtoisia markkinaväyliä. Mitä enemmän tuottajaorganisaatiot pystyvät siihen, sitä mm, paremmin ne lisäävät, parantavat neuvotteluasemiaan ja silloin maanviljelijät saavat tästä lisäarvoa. Lisäksi tuottajajärjestöjen kyky hankkia erilaisia oikeudellisia ja kaupallisia palveluja vastustakseen epäreilua kaupankäyntimenetelmiä. Tällä voi olla merkittävä rooli. Esimerkiksi tämä tuotantoketjualoite, siinä maanviljelijät ovat vain hyvin vähän edustettu, mutta se voisi olla tärkeä tekijä. Nyt menen ehkä suoraan päätelmiini. Tästä ne löytyvätkin. Meillä on päätelmiä tästä tehokkuudesta ja siitä, miten nämä järjestöt pitäisi järjestää, millaista hyötyä sitä syntyy ja millaisia strategioita näillä tuoteorganisaatioilla pitäisi olla. Ensinnäkin voimme sanoa, että mm, tarjonnan keskittäminen ei välttämättä tarkoita kilpailun vääristymistä ja markkinoiden tehottomuutta, mutta tämä riippuu hyvin paljon siitä, miten nämä tuottajajärjestöt johdetaan. Erilaisia ehtoja, joita tuottajaorganisaation täytyy noudattaa, jotta se pystyisi vahvistamaan omaa neuvotteluasemansa, mutta ei muuttaisi neuvotteluvoimaa markkinavallaksi. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Ensinnäkin tuottajaorganisaatiolla pitää olla mm, vapaus tulee lähteä markkinoilta. Niillä pitää olla täysi vapaus neuvotella niin kuin jäsenet, tai on ne täydet valtuudet, joita jäsenet tälle järjestölle antavat. Tehokkuudesta sitten sanoimme, että tehokkuus riippuu useista tekijöistä. Se riippuu siitä, mikä on markkinoiden miltä markkinat jär, näyttävät äh, sekä tuottajapuolella että ostajapuolella. Ja äh, tuottajien äh, järjestäytyminen vaikuttaa myönteisesti maanviljelijöiden neuvotteluasemaan ja kielteisesti ostajien neuvotteluasemaan, mutta tämä riippuu hyvin paljon siitä, Äh, kuinka keskittyneet nyt markkinat ovat. Jos äh, ostaja on hyvin keskittynyt, niin silloin tuottajajärjestön täytyy olla hyvin suuri voidakseen olla tehokas. Meillä on johtopäätöksiä siitä, miten nämä tuottajaorganisaatit täytyisi äh, järjestää. Liian pienet tuottajajärjestöt todennäköisesti ovat tehottomia, eivätkä pysty parantamaan maanviljelyn neuvotteluasemaa. Kun kalibroidaan tuottajajärjestön kokoa ja sen markkinaosuutta, on erittäin tärkeää katsoa, kuinka keskittyneet markkinat ovat ostaja- ja tuottajapuolella. Jos ostaja puolella ollaan hyvin keskittyneitä, silloin yksittäisellä tuottajajärjestöllä täytyy olla varsin suuri osuus markkinoista. Vielä tässä toinen asia, josta puhuimme hyvin vähän, mutta joka meidän tutkimuksestamme käy hyvin ilmi, on tehokkuus. Tehokkuus nykyisessä sääntelyssä on ehto kilpailusääntöjen poikkeuksille, joista tuottajajärjestöt voivat hyötyä. Mutta tätä ei, pidetä niinkään, e-, tätä ei pitäisi pitää niinkään ehtona, vaan mahdollisuutena. Eli jos tuottajaorganisaatiot lisäävät tehokkuutta, ne voivat luoda tällaisen win-win-sopimuksen, josta hyötyvät sekä tuottajaorganisaatiot että ostajat että kuluttajat mutta jotta voitaisiin hyötyä tästä ja saada aikaan teho, lisää tehokkuutta tuottajaorganisaatioissa, niin tuottajaorganisaatioilla täytyy olla merkittävä neuvotteluvoima. Ja viimeinen asia liittyy tuottajaorganisaatioiden markkinastrategioihin. Sanoimme, että erittäin tärkeä on tämä neuvotteluasema. Maataloustuottajien neuvotteluasema riippuu siitä, kuinka paljon vaihtoehtoja heillä on myydä tuotteita. Mitä tämä sitten tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että tuottaja organisaatioiden täytyy olla mahdollisimman joustavia ja niille pitää antaa mahdollisuus löytää erilaisia markkinaväyliä. Tässä voisin tehdä ehdotuksen, nimittäin että tuottajaorganisaatioita ei saisi rajoittaa vain yhteen tuotteeseen. Tässä kaikki ja kiitän mielenkiinnosta. Bardzo, bardzo dziękujemy. Me kiitämme koko sydämestämme. Tämä oli todella erittäin tieteellinen esitys. Ja nyt pyydänkin johtaja Harjoitisia puhumaan. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös näistä esityksistä. En aio käyttää kovinkaan paljon aikaa, ne on lyhyesti kommentoida, puhua esittää muutamat asiat esille, joita me pidämme tärkeänä. Puhutaan asian tällaista rakenteellisesta sopeutumisesta. Tämä on hyvin tärkeä asia silloin, kun seurataan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tämä asia koskettaa maataloutta kaikkialla ja se liittyy myös siihen, minkälaista on hyvin tärkeää ajatellen jäsenvaltiota ja myöskin äh, alueellisia tilanteita, joissa on nähtävissä hyvin erilaisia äh, malleja. Tämä ei vaikuta pelkästään maatalouteen, se koskettaa myöskin monia makrokehit- monenlaista makrokehitystä, jota tapahtuu maatalouden ulkopuolelle. Siihen vaikuttaa myöskin mikrotason käyttäytyminen. Jos katsotaan erityispiirteitä, jotka liittyvät näihin tilakohtaisiin tietoihin, voitte nähdä, että samasta tuotannosta – tai erityispiirteistä, niin eri viljelijät ovat näitä erilaisia vastauksia. Nyt on hyvin tärkeää ja on selvää, että uudemmissa jäsenvaltioissa on paljon suurempaa rakenteellista sopeutumista maataloustamme johdettavissakin, koska kun se, kun se taso, millä ne olivat tulossa Euroopan, niin se taso oli toisenlainen. Ja tämä liittyy kokonaisuudessaan taloudelliseen tilanteeseen. Mielenkiintoisempaa on että jopa EU-10 ja EU-15 sisällä meillä on huomattavia eroja rakenteellisessa sopeutumisessa jäsenvaltioiden kesken. Väestökehityksellä on tärkeä rooli EUn maataloudessa, tai <clears throat> ikä on merkittävä kysymys. Meillä on myöskin eroja tässä. Ainoa standardi on asia, josta jo puhuttiin, siis tämä sukupuoli, yksipuolisuus – Politiikka ei ole yksiselitteistä. Me olemme järjestämässä viime kesänä työryhmän, joka kesti Milanon näyttelyn yhteydessä, ja se tarkasteltiin koon vaikutusta maatalouteen. Ja johtopäätös oli, että koolla ei sinänsä ole merkitystä, kun ajatellaan käyttäytymistä tilalla tai miten tilat toimivat. Tila voi olla tehokas, se voi olla ympäristöissäminen tai ei, riippumatta siitä, onko se pieni, keskikokoinen vai suuri. Mitä voimme sitten oppia siitä, miten politiikka vaikuttaa? Me olemme nyt siinä pisteessä, että me päivitämme selvitystä, jota tehtiin, joka koordinoitiin kymmenen vuotta sitten Kööpenhaminan yliopistossa, jossa katsottiin uutta hintatasoa. Tuossa selvityksessä katsottiin, että paikkakunta, sijainti oli tärkeämpi asia kuin koko. Ja että politiikan puuttuessa, yhteisen maatalouspolitiikan puuttuessa, meillä olisi nopeampaa rakennesopeutumista, jolloin tapahtuu enemmän keskittymistä alue, kilpailukykyisimmille alueille ja maata hylättäisiin enemmän reuna-alueilla. Ja huolimatta siitä, mitä mainittiin ensimmäisessä esityksessä, me emme Huomaan näin selkeistä painottuneisuutta ja etua suurimpien tilojen kannalta. Näin oli niin kauan kuin YMP tuki tuotteita. Silloin tuotannon tasolla oli tärkeä rooli, mutta kun siirryttiin siihen, että otettiin pois tällaiset rakenteelliset sopeuttamiset ja asteita, tehtiin asteittaiseksi maksut, silloin tämä ero katosi, mutta se asia on siis huomattavasti mutkikkaampi tällä hetkellä. Siis tilakoko ei ole sama, eli tuotannon tasoilla on erisiä puhuu pienistä ja suurista tiloista, kun on kysymys intensiivisestä kasvintuotannosta, eri asiaa puhua siitä silloin, kun puhutaan ää, muilla sektoreilla. Ja jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa samaa politiikkaa hyvin eri tavoin, alueellisilla, historiallisilla malleilla, irrotetulla tuella tai yhdistetyllä tuelle, Yksi asia tulevaisuudessa on, että se, että kaupan osalta tilanne heikkenee maataloustuotteiden osalta, koska hinnat ovat nousseet vain kymmeneksen siitä, mitä ovat nousseet energian ja, ja lannoitteiden hinnat. Meidän täytyy katsoa näitä muuta asioita, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin tämä kustannusongelma, jonka viljelijät ovat kohtaamassa, eli heidän täytyy lisätä arvoa siihen, mitä he tuottavat, mikä merkitsee hiukan eri haasteita eri sektoreilla ja erityyppisessä tuotannossa. Toiseksi haasteet, jotka liittyvät ympärist- ilmastonmuutokseen ja ympäristöön, jotka edellyttävät sitä, että kehitetään tietopohjaista maataloutta ja maan hallintoa. Tämä merkitsee uusia haasteita, jotka perustuvat tuottajien ikään ja tai teknologiaan, jota he käyttävät, tai koulutukseen, tai neuvontaan, jota on saatavilla. Kysymykset, jotka liittyvät myöskin mentaliteettiin ja siihen, että torjutaan muutosta, niilläkin on merkitystä. Ja on hyvin tärkeää ajatellen poliittisia toimia, joilla pyritään edistämään tavalla tai toisella rakennemuutossopeutumista, että on hyvin selkeä näkemys siitä, mitä tällaisia vaikutuksia voi olla poliittisilla toimenpiteillä, joita ajetaan keskittyessä hintoihin tai keskittyessä kokonaistuloon, koska nämä eivät ole neutraaleja ajatellen kokonaisvaikutusta. Kiitos. Kiitoksia. Ja ennen kuin kuulemme kysymyksiä jäseniltä. Haluaisin myös tervetulleeksi italialaiset maanviljelijän edustajat, jotka ovat tulleet tänne edustajat Sullan vieraina. Äh, haluaisin toivottaa teidät sylmästi tervetulleeksi. Olen iloinen siitä, että olette täällä kanssamme ja voitte seurata meidän keskusteluamme. Olen myös iloinen siitä, että saatoitte kuulla asiantuntijoidemme puheenvuorot eh, käsittelevät eh, rakennemuutosta, joka on erittäin tärkeä aihe. Aloitetaan, no ehkä ei keskustelu, mutta kysymykset. Edustaja D. Kiitos puheenjohtaja ja syömiset kiitokset eh, alustuksista, joita saatoimme kuulla. On todellakin mielenkiintoista minkälaisia arvioita täällä tuli. Haluaisin sitä kysymyksen, oletteko yhtä mieltä minun kanssani siitä, että olemassa mitään patenttiratkaisua Euroopan maille. Rakenteet ovat aivan liian erilaiset. Meillä on täällä tilasto. Romaniassa 29 prosenttia työtä tekevistä on maataloudessa, Puolassa 12,6, Belgiassa ja Britanniassa vain 1,2 prosenttia merkitsee sitä, että näissä maissa, joissa vielä 29 prosenttia on tapahtumaan toisenlainenkin rakennemuutos kuin niissä maissa, joissa 12,9 prosenttia työntekevistä on maatalouden palveluksessa. Tämän, olen kokenut tämän koko muutoksen. Minä vuonna 1969 käynnistin, aloitin koulutuksen 14-vuotiaana viljelijäksi. Silloin minun kunnassani oli 65 viljelijää, suutari, ja kapakan pitäjä. Mitään muuta meillä ei ollut. Ja viljelijät ovat kaikki sataprosenttisesti saaneet toimeentulonsa tiloistaan. Ei ollut mitään sivutoimia. Mutta pikkuhiljaa viljelijät ovat hankkaneet ansaita rahaa muuallakin. Ja mikä on nykyinen tilanne? Meidän kunnassamme on kaksi täyspäiväistä viljelijää, kolme sellaista, jotka ovat suuren osan ajasta sellaisia, että suurin osa näistä saavat tuin talouden viljelijöistä 20, jotka ovat vain sivutoimisesti viljelijöitä. Mutta meillä on 61 työntekijää kunnassa siksi, että tiloja käytetään tällaiseen ammatilliseen tuotantoon. Sinne on sijoitettu erinäisiä käsityöalan yrityksiä, pienyrityksiä, joita ovat itse luoneet viljelijät. Olemme ylpeitä siitä, että meillä on ainakin kaksi kertaa niin paljon työ, työpaikkoja kuin vuonna 1969. Se merkitsee sitä, että tässä tapauksessa sosiaalinen rakennemuutos on ollut sosiaalisesti kestävä, ei ollut mitään keskusteluja, mitään ongelmia. Minusta meidän täytyy löytää vastauksia erilaisiin järjestelmiin Euroopassa, sillä yhtä summittaista vastausta ei voi olla. On esimerkkejä siitä, missä asiat ovat sujuneet hyvin, ja esimerkkejä siitä, missä asiat ovat sujuneet huonosti. Ja vielä haluaisin esittää pari kommenttia. Ajatellen se, että olisi tällaisia voimakkaita tuottajayhteisöjä, niin tällä voimme sanoa, että voi hiukan muuttaa kuitenkin markkinavoimaa, mutta minä ottaisin sille tässä päin vasta esimerkki. Minä olen osuuskunnan puheenjohtaja eh, Meirialla, Meiriosukunnasta on kysymys. Jo muutama vuosi sitten meillä oli lähes monopoli. Kaksi oli kaksi osuuskuntaa, jotka yksin näin valmistavat tiettyä juustoa, ja tämä siis Saksassa, mikä merkitsee sitä, että on valtaisa markkinavoimasta tuli kolmas valmistaja naapurimaasta, joka tarjosi 800 000 tonnia erityisen halvasti ja markkinat oli tuhottu, mutta tätä ei voitu estää. Ja kysymys kyllä kuuluukin, riittääkö se, että viedään läpi markkina voimaa tietyillä intresseillä. Minua järkytti se, miten yksi tekijä voi tuhota tällaisen suuren markkinavoiman. Hinta tälle tuotteelle ei sen jälkeen olekaan enää elpynyt. En käytä liikaa aikaa. Monet kollegat ovat paikalla esittämässä kysymyksiä, mutta uskon, että meidän pitäisi käydä intensiivistä keskustelua siitä, miten niissä maissa, joissa vielä on paljon tällaisia yrityksiä, pieniä yrityksiä, kuten luin, että 70 prosenttia maatalousalan yrityksistä on sellaisia, että niiden pinta-ala on alle 5 hehtaaria. Silloin voi kyllä olla varma siitä, että tulee tapahtumaan rakennemuutos. Ajattelee vuonna 1960, 61 käytettiin 30 työtuntia yhden viljahehtaarin eh, sadon korjaamisen ja sen ähm, puimiseen. Mä ei voidaan katsoa, että nykyisellä tekniikalla voidaan totta kai voidaan saada enemmän taloudellista tulosta aikaan, mikä välttämättä on huono asia. Pitää vain löytää sellaisia ratkaisuja, jotka ovat sosiaalisesti kestäviä, niin että ihmiset löytävät sitten muun tulolähteen. Była jedna gospoda, a ile teraz jest pubów? Niin, siellä oli vain yksi kestikievari, mutta kuinka paljon pubeja siellä nyt on? Se olisi mielenkiintoinen kysymys tietää. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää asiantuntijoitamme. Nämä olivat erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja myöskin, hyvin laajoja. Meidän täytyy kovasti niitä pohtia. Tämä rakennemuutosaihe on monimutkainen, on paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat rakennemuutoksiin, ne ovat erilaisia, se riippuu kontekstista ja myöskin paikasta. Tämä vaikuttaa siihen, miten nopeasti rakennemuutokset tapahtuvat. Kysymys, jonka olisin esittää, joka tuli mieleeni myös, kun kuulin Albert Dessia, joka kertoi omasta kylästään Meillä joissain maissa ähm, tilat ovat pienempiä, toisissa isompia, mutta äh, kokonaisuudessaan tilat ovat hyvin pieniä, maatilat äh, täällä Euroopassa, jos vertaamme muihin maailman alueisiin, esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan ja Australian. tämä hitaus, jolla nämä rakennemuutokset tapahtuvat, kuinka tätä voidaan parantaa esimerkiksi tuottajajärjestöjen kautta, joista herra Sorrentino puhui. Mm, meillä on Italiassa esimerkiksi hyvin pieniä maatiloja, jotka kuitenkin ovat niin tehokkaita, että että ne ovat kilpailukykyisiä markkinoilla. Esimerkiksi ystäväni Dorfmanin omenatila, tämä on puolentoista hehtaarin tila, siis tämä on keskiverto mm, tila koko tuolla Bootsenin alueella. Ja kuitenkin sieltä viedään tuotteita satojen miljoonien eurojen arvosta. Miten nämä tuottaja organisaatiot voivat vaikuttaa rakennemuutosten nopeuteen? Tämä on kysymykseni. Kiitoksia. Pan poseł Agniu. Edustaja Agniu. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kolme huomioryhmää, jokaiselle puhujalle omansa. Ensimmäinen puhuja, joka tuli Alankomaista, te sanoitte, että dynamiikka on se, että viljelmät kasvavat ja kasvavat, mutta tässä on toinenkin dynamiikka, joka vaikuttaa tilanteeseen. Viljelijöillä voi olla kaksi poikaa, jotka tekevät äh, tilalla töitä hänen kanssaan, tekevät hyvää työtä, ja kun heidän poikansa sitten vuorostaan haluavat äh, astua johtoon, ongelmia ilmenee ja tila joudutaan jakamaan. Näin tila muuttuu pienemmäksi, ehkäpä kahdeksi kolmeksi tai neljäksi pienemmäksi viljelmäksi. Tällainen dynamiikka vaikuttaa siis päinvastaiseen suuntaan. Pienviljelmät itse asiassa saattavat tukea suurempia viljelmiä. Tässä ajattelen siemenviljan monimuotoistamista. Pienviljelijät valmistelevat, valmistuvat eri ehtojen täyttämiseen, kun monimuotoistamisesta on vaatimuksia ja siemenviljahan on hyvin kallista. He todennäköisesti kiinnittävät asiaan enemmän huomiota kuin suurviljelijät, joilla on hyvin paljon hehtaareja huolehdittavanaan. Samoin tilanne on maitotilallisten osalla, jotka keskittyvät puhtaasti maidon tuottamiseen, mutta muiden toimien osalta. He turvautuvat ehkä pienviljelmiin, jotka tuottavat heille palveluja. Eli monimutkainen kuva on kyseessä. Itä-Euroopassa tilanne muuttuu hyvin nopeasti. Neuvostoliiton vuosikymmenien vallan jälkeen, mutta en olisi kovinkaan huolestunut viljelijän keski-iästä. 1970-luvulla, kun minä olin opiskelija, minulle kerrottiin, että meillä on hirvittävä katastrofituloillaan 58 vuotta oli tuolloin viljelijöiden keski-ikä ja ellei eh, hallitus tekisi jotakin, tuolloin sanottiin, me joutuisimme tilanteeseen, jossa katastrofi puhkeaa, kun ihmiset ovat aivan liian vanhoja villemään No Hallitus ei tuolloin tehnyt yhtään mitään asialle. Ja vuosi sitten kuulin eräissä kokouksessa, että tiedättekö 57 vuotta viljelyön keski-ikä Britanniassa, me tein jotakin hirvittävää katastrofipuhkea. Eli älkää huoliko, kyllä nämä asiat järjestyvät itse itsestään, ihmiset kyllä ryhtyvät toimiin. Sitten te sanotte, että viljely ei ole seksikästä. Nuorten viljelijöiden liitto Briteissä olisi ehkä eri mieltä kanssanne. Sitten siirtyisin viimeiseen puhujaan, italialaisen asiantuntijamme. Uskoakseni te sanoitte hyvin paljon asioita, jotka teoriassa toimivat, mutta eivät käytännössä. Neuvotteluvalta. Kyllä, tuottajien järjestöjä on olemassa, mutta tuottajien järjestö on hyvin iso, että tämä onnistuisi. Te sanoitte, että jos matalampia hintoja ei hyväksytä. No, tämähän aiheuttaisi siis sen, että jokin muu tuottajajärjestö jossakin muualla hyötyisi hintojen kasvusta, kun ensimmäinen järjestö ei tee mitään. Tämähän olisi vaikeaa, väärä taho hyötyisi tilanteesta. Joka tapauksessa viljelijän vaikea päättää tuotantoon. Eihän hän voi kertoa lehmille, että lopettakaa maidon tuotanto tai kieltää viljaa kasvamasta ja lihantuotannon suhteen aivan sama. On paljon vaikeampaa toteuttaa näitä asioita käytännössä kuin teoriassa. Jos sanotaan, no meillä on valtava työttäjäorganisaatio, valtava, joka lakkoon mennessään todellakin muuttaisi asioita uskoakseni suurimmassa osassa jäsenmaita, ainakin minun jäsenmaassa, niin on kilpailulainsäädäntöä olemassa, joka tekisi tällaisen mahdottomaksi. Me olemme aina väärällä puolen tietä. On hyvin vaikeaa toimia. Tiedän, että Argentiinassa viljelijät menevät lakkoon, mutta he menevät vasta soijan puituaan lakkoon. He tietävät, että jos he kieltäytyvät yhdessä kollektiivisesti myymästä sitä, hinta nousee. Tämä voi toimia, mutta vain äh, säilytyskelpoisen viljan tuotannon osalta se toimii. Paljon kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Se, että tukisimme ähm, tämän vuosisadan eurooppalaista viljelypolitiikkaa yhteisen ähm, maatalouspolitiikan kautta on mahdotonta. YMP on vain tuhonnut maanviljelyä, kuten tiedätte, 30 vuoden ajan Euroopassa, erityisesti Ranskassa, olosuhteet ovat aina vain huonontuneet ja huonontuneet. Tuotantosääntelyä on purettu, Venäjän kauppasaarto pähentää asioita ja meillä on kierroutunutta kilpailua eri jäsenmaiden välillä. Jos tähän lisätään myöskin viherryttämistoimet YMPssä, eräthän niistä ovat hyvin rajoittavia ongelmia on ja meillä on myöskin hyvin paljon hallinnollista taakkaa. Minä olen viljelijä, kuten tiedätte. Minä olen kokenut nämä asiat jo vuosien ajan. Minun viljeli, viljelmäni on vaikeuksissa YMPn vuoksi. Te puhuitte nyt YMPn yksinkertaistamisesta. Meidän pitäisi todellakin puhua siitä. Meidän pitäisi purkaa liiallisia hallintokuormia viljelijöiltä ja erilaista byrokratiaa heidän tieltään esimerkiksi. Puhuisin tietyissä toimistoissa on siirretty pilarista toiseen. Jäsenmaat tekivät kohesiopolitiikan toteuttamisen vaikeaksi ja jakavat väärin eri kuoriin toimia. Tuen saajat eivät näistä rakenneuudistuksista hyödy. Olen sitä mieltä, että ne ovat välin monimutkaisia, kuten YMP yleisestikin on. Kiitoksia. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb een... Uh, een... dat is Kiitos, puheenjohtaja. Niin, haluan professori Vahnille esittää kysymyksen. Jos katsoo alkuperäinen tilanne, koska me puhumme kaikki maataloudesta, voisin puhua tietysti muistakin asioista, mutta me puhumme maataloudesta, joten minun kysymykseni kuuluu, mitä tulee sitten perheyrityksiin verrattuna teolliseen maatalouden tuotantoon? Mihin suuntaan me olemme menossa? Minun kysymykseni siis kuuluu. Emails niin, Tak? Anteeksi, meillä on täällä pieni ongelma tulkauksesta Saksan päin. Sinä anders, glaube ich, mache ich das in Deutsch. Eh, ähm. Saksaa, niin. Joten minun konkreettinen kysymykseni siis lähtien liikkeelle tilanteesta Alankomassa 30 prosenttia maitokarjaa. Ajattelen til, tiloja ja taleja ja maata, sehän on 30 prosenttia korkeammin tämä hinta tässä tuottamisessa kuin Saksassa, muista puhumattakaan. Miten näet maatalouden tulevaisuuden Euroopassa? Näettekö, lähdettekö liikkeelle perheyrityksistä vai teollisesta maataloudesta? Ja maaseutu, miten te näette maaseudun? En sitä kysymystä omista nimissäni, vaan monien perheyritysten nimissä. Edustaja Dorfman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin. Professori Sorrentino, haluaisin esittää teille kysymyksen. On aivan selvää ja varsin itsestään selvääkin, että tuottajien keskittyminen tuo parempaa neuvotteluvoiman. Tämä on myöskin osuuskuntien ajatuksen ideana, jotka syntyivät jo yli sata vuotta sitten myöskin minun alueellani, mutta mehän olemme täällä myös pohtimassa sitä, miten meidän pitäisi eh, vaikuttaa yhteiseen maatalouspolitiikkaan tilanteen parantamiseksi. Se, mitä tarvittaisiin, olisi todellinen tuke, tuki eh, tuottajaorganisaatiolle, ja sitä on oikeastaan vain eh, hedelmä- ja vihannesalalla, muilla aloilla sitä ei ole. Joten miten teidän mielestänne voitaisiin parantaa tilannetta Äh, kokonaisuudessaan, mutta myös hedelmä- ja vihannesalalla näkee. Minä tulen alueelta, jossa äh, hedelmiä ja vihanneksia tuotetaan hyvin paljon. Meillä on siellä myös tuottajaorganisaatioita, mutta keskittymme toisella puolella, äh, nimittäin kaupan puolella on vielä voimakkaampaa kuin meidän puolellamme. Ja te puhuitte elimistä, jotka säätelevät kilpailua, säätelevät hyvin tarkkaa maatalousalaa, mutta kun on sitten kysy se jakelusta, niin usein mittatikku on paljon väljempi. Hyväksytään eh, keskittyminen, jonka jälkeen maatalousala ei pysty enää kilpailemaan tasa-arvoisena kumppanina. Ja eh, ilmeisesti myös maatalousalalla on mentävä pidemmälle kuin tuottajaorganisaatioihin. Olemme puhuneet pitkään konsortioista, joilla joillain aloilla voisi olla tärkeä rooli, koska ne osittain ovat suurempia kuin tuottajaorganisaatiot, joten voisitteko kuvitella, että kilpailulainsäädännön puitteissa eh, keskittyminen olisi vieläkin voimakkaampaa kuin mm, mitä eh, vain tuottajajärjestöihin ja organisoitumalla voidaan saada aikaan, jotta voitaisiin saada vastapaino tuonne ostajapuolelle, joka keskittyminen on paljon suurempaa kuin maanviljelijäpuolella. Se on very, very Hyvin mielenkiintoista kaikki. Minä haluaisin kaikkea keskittyä nyt tuottajajärjestöihin ja siihen, mikä on mahdollista tehdä. Ajatellen sitä, keiden kanssa tuottajat ovat tekemisissä siis tuottajien kokoon. Meillä oli tilanne Irlannissa, jossa lentoliikenteessä Ryanair osti Air Lingusin osakkeita ja sitä syytettiin siitä, että se pyrkki saamaan markkina-aseman, joka on liian hallitseva. On kaksi tapaa tarttua tähän David ja Goliat-tilanteeseen. Voi leikata Goliatin voimaa tai kasvattaa David, David, Davidin voimaa, mutta eh, tuotteen se osalta pyritään siis vahvistamaan itse tuottajia. Mitä voidaan tehdä kilpailun kannalta? Herra Agnew mainitsi voimakkaan kilpailulain Isossa-Britanniassa, miten se sitten toimii, haluaisin tietää sen, mutta mitä voidaan tehdä, jotta voidaan vähentää näiden ihmisten kokoa, olivatpa he sitten lihan jalostajia tai supermarkettien omistajia tai suuria meijereitä. Mitä voidaan tehdä, että voidaan heidän kokoaan pienentää? Koska oli mielenkiintoista kuulla, mitä tämä rouva mainitsi, että hän olisi ajatus siitä, minkä tyyppisien viljelijöiden kanssa hän on tekemistä riippuen siitä, mitä autoja oli pysäköintipaikalla. Olipa, jos he olisivat siis viljan viljantuottaja, oli Mercedes-Benz, ja jos olivat paikallisen kehityksen jossa heillä olisi tällainen pienempi auto, mutta tosiasia on se, että nämä ihmiset, monet ihmisten kanssa tuotavat tekemisissä, heistä jollakin on yksityislentokone. Ei siksi, että hän on nyt ryöstönyt rahat, vaan siksi, että hän on paljon rahaa. Tuo raha alun perin on tullut viljelijöiltä, minun yhteisöstäni, emmekä me koskaan ole saaneet tätä rahaa takaisin. Mitä te siis ehdottaisitte, kun on kysymys siitä, että katka, katkaista sen Goliatin jalat. Ja haluaisin tietää, miten tuo voimakas kilpailuki toimii Iso-Britanniassa, koska minun tietojeni mukaan ei ole kuitenkaan paljon todellista kilpailua Iso-Britanniassa. Ajatellaanpa vaikkapa tiettyjen eläinten tuottajia. Sanotaan, että ei ole kovinkaan paljon kilpailu, jos se toimii niin kuin käsketään toimimaan, niin silloin ei myydä tuotteita tai oteta niitä myyntiin, mutta kilpailukykyä käytetään aina siihen, että muserretaan pientuottajat, joten mitä voidaan tehdä? Ajattelen sitä, että pitäisi katsoa, miten nämä Euroopan ja ihanat lait toimivat. Kiitoksia. Pyytäisin, että te pidentäisi puheaikaa. Se olkaa hyvä. Ja Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys ähm, Ruoan niin Junasille. Tässä tutkimuksessa ei ollut Kroatia mukana taaskaan. Olen monta kertaa täällä todennut, että Kroatia on Euroopan unionin jäsen. Se pitäisi ottaa tutkimuksiin mukaan. Te mainitsitte demografiset muutokset, väestömuutokset maaseutualueella. Tähän haluaisin lisätä myöskin köyhyyden. Iäkkäiden ihmisten köyhyyden maaseutualueella Kroatiassa näemme, että eräät heistä joutuvat selviämään 50 tai 70 euron kokoisella eläkkeellä. Tämä on aivan liian vähän edes perustarpeiden kattamiseksi. Kun te olette tutkinut tätä segmenttiä, oletteko ehkä kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka uudet jäsenmaat ja niiden hallitukset ratkaisevat näiden ihmisten eläkeongelmia? Onko olemassa erityismallia heidän eläkeitään varten? Onko kansallista minimieläkettä viljelijöille? olemassa, jotta he voisivat elää ihmisarvoista elämää myöskin ikääntyneenä. Paljon kiitoksia. Ja ähm, Haluaisin mennä tähän rakennemuutosasiaan. Äh, Bert Vess äh, puhui siitä että se olisi luonnollinen prosessi, jota ei voisi pysäyttääkään ja ihan kuin jotkut val- olisivat vain liian jäljessä. Albert, kyllä minä ymmärrän Bayeria, mutta meillä on paljon valtioita Euroopan unionissa, jossa vaihtoehtoja toisille tulonlähteille ei ole. Siksi Euroopan unionin on vahvemmin tuettava näitä pieniä rakenteita siellä niin kauan kuin ei vaihtoehtoisia tulonlähteitä ole. Ja minä myös vähän vastustan sitä, että luodaan sellainen kuva, että suuret rakenteet olisivat jotenkin luonnostaan parempia. Ihan kuin se olisi sellainen luonnollinen prosessi, että pitäisi joku tietty koko saavuttaa ja sitten rakenteet ovat paremmat. Jos katsotaan esimerkiksi Saksaa, niin suuret maatilat Itä-Saksassa tarvitsevat enemmän EU-tukea kuin pienet tuottajat Länsi-Saksassa, jotka eivät ole keskittyneet vain yhteen tuotteeseen, vaan ovat monipuolistaneet, joilla on monia tulonlähteitä. Ehkä me pitäisi ennemminkin sanoa, että maatilojen pitäisi diversifioida, niillä pitäisi olla useampia tulonlähteitä. Ja ainoa kriteerihän tilalle on arvonsaanti, mitä tuotteesta saadaan maailmanmarkkinoita ei pitäisi katsoa, siellähän tuotteesta saa paljon vähemmän. Pitäisi katsoa alueellisia markkinoita ja markkinoida tuotteet siellä hyvin, silloin tuotteelle saisi enemmän lisäarvoa. Eli olemme menneet vähän väärään suuntaan. Ne, jotka sanovat liberalisointia, ajattelevat tässä maailmanmarkkinoita, ei pidä ratsastaa väärällä hevosilla. Pitäisi mennä sellaiseen politiikkaan, joka tukee pienempiä rakenteita ja monipuolistamista.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 kilpailussa maailmanmarkkinoilla ja siksi pitää käynnistää prosessi, jossa voimme olla kaikki mukana, jos ajatellaan suuria tai pieniä yrityksiä. Tuo ajattelutapa ei ole kovinkaan hyväksi ja ajattelee menneisyyttä. Ajattelen sääntöjä, joita on ollut. Ja niin tämä on esimerkiksi maan hintojen pääomittumisessa ja siksi tämä toiminta ei ollut kovinkaan onnistunutta. Meidän täytyy, tarvitaan tässä komissiota, meidän täytyy eri sääntöjä analysoida, jotka ovat voimassa eri jäsenvaltioissa jäsenvaltioiden välillä. On suoria maksuja joidenkin maiden välillä, joissakin maissa on ympäristösääntöjä, jotka aiheuttavat joille kuille korkeampia kustannuksia, niin kuin minä näen asian. Meidän pitäisi saada aikaan samat olosuhteet kaikille. Siksi minusta täytyy kysyä, miten me voimme identtisiä sääntöjä, samankaltaisia sääntöjä kaikissa maissa, jotka kilpailevat maailmanmarkkinoilla käyttää, ja miten maatalousalan yritykset, suuret ja pienet, miten ne voidaan saada käyttämään uusinta teknologiaa, voittaa esimerkiksi aineita, jotka aiheuttavat eh, epäpuhtauksia, kuten ammoniakkia. Miten näitä Saksassa esimerkiksi voi edelleenkin eh, levittää virtsaa pellolle, mutta on maita, joissa tämä ei ole enää mahdollista. Tanskassa siellä on kielto tällaista vastaan, tällaista virtsan levittämiseen pelloille. Me tiedämme, että se ei ole hyvä, jos se päätyy maan, maan perään. Tästä voi aiheuttaa kustannuksia ja kuitenkin olemme maailmanmarkkinoilla hintoja, hintojen se olla samankaltaiset kaikille. Minusta oli hyvä, että tilanne on tämä. Ei ole mitään väliä silloin, kun yritys pieni vai suuri. Kiitos. Edustaja Bogovic. E, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kun me puhumme viljelysmalleista, meidän pitäisi tehdä selväksi. Seuraava mielestäni on selvää, että on olemassa korrelaatio viljelmän koon ja toiminnan välillä. Ja tämä korrelaatio heikkenee. Meillä on erilaisia viljelytapoja, joita luodaan, ja ne johtavat monimuotoistumiseen. Uskoakseni tämä kehityskulku tulee jatkumaan, sillä maahan on rajallinen resurssi. Emme voi loputtomasti kasvattaa mutta muitakin mahdollisuuksia on. Minä tulen esimerkiksi Sloveniasta ja voin helposti todeta, että yhä useammat nuoret ovat sen kannalla, että eletään lähellä luontoa, harrastetaan ekologista viljelyä, he tukevat lyhyitä tuotantoketjuja, esimerkiksi kotituotantoa tukevat ja niin edespäin. Me näemme myöskin yhä enemmän yhdistelmiä, joissa meillä on viljely ja erilaisia sosiaalisia palvelu- tai sosiaalisen toiminnan yhdistelmiä, esimerkiksi vammaispalveluja ja niin edespäin. Meidän pitäisi mielestäni luopua tästä vanhasta mallista, sillä keskittämismalli täytyy purkaa. Meidän pitää monimuotoistaa ja tarkastella uudenlaisia työpaikkoja viljelmillä. Kiitoksia. se prosiu... Pan Agnew, panie pośle. For a second bite of the cherry. Kiitoksia puheenjohtaja, että saan puhua vielä toisen kerran, koska herra Flanagan mainitsi minun nimeni, niin halusin vastata. Ehkä me puhumme vähän eri tavoin. Kuitenkin se esimerkki, jonka aion tehdä siitä, miten kilpailulaki toimii Isossa britannissa on seuraavan kaksi munanpakkaa ja Stonegate ja Jeans. Ja ne yhdistyivät ja loivat hyvin vahvan voivan, jonka kanssa supermarketin täytyi toimia. Iso-Britannia viranomaiset sanoivat, että ette saa yhdistyä, koska olette liian suuria. Munien hinta kuluttajalle voisi mm, nousta ja siksi teidän täytyy erota jälleen ja näin kävikin. Prośba, aby nasi eksperci odnieśli się do postawionych. Minulla on pyyntö Pyytäisin asiantuntijoitamme vastaamaan kysymyksiin ja puheenvuoroihin. Teillä on 15 minuuttia jokaisella. E, na przyczyny... Siis yhteensä 15 minuuttia. Yhteensä 15 minuuttia. Tämä tarkoittaa 5 minuuttia jokaiselle. Ja pyytäisin äh, selvennystä siihen, millä tavoin yhteinen maatalouspolitiikka voi tukea äh, maanviljelystä, koska minun tilani voi toimia ainoastaan yhteisen maatalouspolitiikan ansiosta. On pieniä tiloja etelässä erityisesti, jotka jotka ovat hyvin työvoimaintensiivisiä, mutta on myös toisenlaisia tiloja, esimerkiksi viljatiloja, maidontuottajia, lihantuottajia. Eli ulkoiset olosuhteet ovat myös tärkeä tekijä, kun rakennetaan jotain tiettyä maatalousmallia niin kauan kuin olimme suljetussa kierrossa, mitään suuria ongelmia ei ollut, mutta heti kun ulkoiset olosuhteet ryhtyivät vaikuttamaan meihin, tällä oli va- tärkeä vaikutus. Ja Euroopan maatalouden on pysyttävä perässä, koska muuten se häviää. Eli kysymys kuuluu, mitä yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi tukia, maanviljelijöiden kilpailukykyä, ympäristönäkökohtia. Pienet maatilat antavat yhteiskunnalle suuren turvan, mutta ne eivät voi taata sellaista tuottavuutta, jota tarvitaan. Tulot eivät ole riittävät. Tietenkin voidaan sanoa, että pientilat ovat kauniita, mutta ajan henki on toinen. Ne ovat sydäntämme lähellä, kuitenkin talous sanoo toista. Kysymys kuuluu, haluavatko nuoret maanviljelijät pysyä pientiloilla? Vastaus on ei. Annan teille nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you again, uh, Chairman. Kiitokset uh, taas, hyvä puheenjohtaja. On sanottu erityisesti komissio sanoo näin, että koko ei ole tärkeä. Tarkastellaanpa tätä väitettä kyllä. Toisaalta mm, tilan tasolla yrityksenä todellisuudessa koko ei ole niinkään tärkeää. Monet ovat tarjonneet oman De Castro Hausling, hyvin monet totesivat tämän saman asian. Ihmiset ovat löytäneet käytännössä erilaisia ratkaisuja, he ovat monimuotoistaneet toimintaa, heillä on eri toimintoja, he ovat tarkastelleet eh, niin kutsuttua low cost, halpa viljelyä, uudenlaisia mahdollisuuksia jalostaa tuotteita viljelymällä ennen kuin ne viedään markkinoille, niin edespäin paljon erilaisia rakenteita ja mahdollisuuksia on olemassa. Paljon eri ratkaisuja käytetään jo, jotta voitaisiin saada aikaan tuloa koosta riippumatta. Tämä ei ole ongelma. Ihmiset ovat löytäneet ratkaisuja ja puolustavat niitä. Ongelma on yhä maatalouspolitiikan tasolla. Yhteisen maatalouspolitiikan tasolla koolla on yhä väliä meillä on vielä tämä omituinen, naurattava tilanne, jonka mukaan suorat tuet menevät suuremmille viljelijille. Ja voin taata teille sen, että on olemassa erittäin vahvaa painostusta ympäri Euroopan, jotta tätä järjestelmää jatkettaisiin jopa vuonna 2020 jälkeenkin. Hyvin suurta painostusta tämän eteen tulee olemaan. Meillä on vielä pilarin kaksi, politiikka, maaseutualueen kehityspolitiikkaa, rajoituksia, ähm, joiden mukaan monimuotoviljelmät eivät voisi tiettyjä tukia saada. Nämä ovat kuitenkin yleensä melkoisen pieniä viljelmiä. Syrjintää siis vielä on politiikan tasolla. Se pitää selkeästi tuoda esiin, sillä suuria muutoksia pitäisi siinä nimenomaan tehdä. Muutoksiin liittyen Kuten puheenjohtaja kysyi, mihin nämä tuet menevät, menevätkö ne ympäristötoimiin, kilpailukykyyn, tuotantoon. Minä sanoin, että ratkaisu on jo olemassa käytännössä. Meillä on tiloja ympäri Eurooppaa, jotka ovat sekä kilpailukykyisiä, ympäristöystävällisiä, että tuotannoltaan korkeatasoisia. Erityisesti jos tarkastellaan uutta talousmallia, voidaan ymmärtää, että korkea tuotannon taso voi olla mahdollinen tässä olosuhteessa. Euroopan unionin maatalouspolitiikan pitäisi luottaa siihen enemmän. Edustaja Raja Pirik mainitsi ongelman perheviljelmien ja suurten yritystyyppien viljelmien välillä. Tämä on todellakin ongelma ensinnäkin siksi, että että Ukrainassa, Pohjois-Afrikassa, Etiopiassa, Senegalissa, siis Euroopan ulkopuolella, nähdään hyvin suuria yrityksiä, yritystiloja. Esimerkiksi Marokossa 1200 hehtaaria viljeltyä maata. Tämän tyyppiset suuret rakenteet uhkaavat viljelmiä Euroopassa, mutta on totta, että myöskin Euroopassa saattaa syntyä tämänkaltaisia valtavia tiloja, kun kaksi sektoria yhdistyvät. Ensinnäkin pankeilla on maaomistusta, usein maaomistus keskittyy pankeille ja toisekseen Meillä on ei-maataloustoimijoita, yrittäjiä, jotka ovat ymmärtäneet mahdollisuuden saada kertaluontoisia voittoja, jotka saattavat haluta spekuloida ja investoida maanviljelykseen. Tämä saattaisi aiheuttaa valtavien tilojen syntymisen Euroopan sisällä. Ne olisivat hyvin haitallisia perheviljelmille, eivätkä ne myöskään äh, edustaisi reilua kilpailua. Todellinen vaara siis on olemassa. Meidän pitäisi varmistaa, että YMPn uudistuksessa otetaan mukaan toimia, joilla perus, puolustettaisiin myöskin perheviljelmiä tässä aggressiivisessa uudessa kontekstissa. Jos tarkastellaan tilannetta, jolla nämä viljelmät toimivat, minulla on ollut mahdollisuus Euroopan parlamentin päätöslausumaa 4. huhtikuuta 2014 tarkastella. Se käsitteli pienten tilojen tulevaisuutta. Kaikki tämä on jo tuossa tekstissä mukana. Te olette hyvin selkeästi muotoilleet asiaan, mutta nyt meidän pitäisi muuttaa sanat todellisuudeksi ja ottaa YMPn tulevaan neuvottelukierrokseen nämä kysymykset mukaan. Kiitoksia. E, Mr. Professor, I have a question to Mr. Professor. Ah, okei, okay, sorry. Minulla on kysymys teille. Hyvä professori, minä olin tämän mietinnön laatijaa pientiloista ja olimme samaa mieltä. Mutta sitten yhteistä maatalouspolitiikkaa muutettiin ja jotenkin tämä unohdettiin, myös täällä salissa. Ja nyt Rova professori, olkaa hyvä. Be together in one table with... Ensinnäkin on hienoa, että näin tärkeän tekstin päätöslauselman laatien kanssa olen tässä samassa pöydässä. Kiitokset tästä. Olen tyytyväinen siihen, että voin auttaa teitä tuomaan jälleen kerran tämän parlamentin huomion asialle. Te hyvin selkeästi toitte esiin tekstissä sen, kuinka tärkeää pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan unionin elintarviketurvallisuudelle, työllisyydelle ja ympäristökysymyksille. Tässä mielenkiintoista oli se, että hiljattain olen havainnut samantyyppisen raportin. Se tuli Yhdysvaltain senaatilta ja siellä aivan samoja argumentteja käytettiin. Meillä on liikaa ja tämähän on yksi agripääosastonkin periaatteita. Meillä on liikaa vientiin keskittynyttä viljelyä. Tämä koskee näitä suuria viljelmiä, jotka ovat kilpailukykyisiä. Ne eivät kylliksi kiinnitä huomiota alueelliseen talouteen. Eivät alueen mahdollisuuksiin tai dynamiikkaan kuva on aivan erilainen, jos otetaan huomioon. pienet ja keskisuuret viljelmät eivät ole ongelma, vaan Euroopan valtio, jos sitä katsotaan. Kiitoksia. Keskustelu vaan pitenee. Rova professori, olkaa hyvä. Uh, it's not Niin. Ei ole kysymys sitä, että me pitäisi Kroatiasta, että olisi tasavertaisia kumppaneita Euroopan unionissa. Ongelma vain se, että että sitä jaksoa varten, jota varten meidän pitäisi selvitys, ei ollut tilastollista tietoa. Se on ainoa syy siihen. Seuraavaa kertaa varten toivottavasti voimme sisällyttää Kroatiankin, toivon niin. Sitten tämä tuotantosykli, se on ollut silloin jotenkin ratkaisemaan. Probably it was there. The... Niin se varmasti oli viimeksikin 70-luvulla, mutta nyt me olemme tällaisen muutoksen partaalla. Ainakin minun alallani maataloudessa näin tämän. Kysymys on siitä, miten tärkeää on tieto ja se, miten tietoa käsitellään, kuka hallitsee tietoa ja mitä tietoa saadaan datasta. Ja miten tämä tukee päätöksentekoa tilan tasolla tai politiikan päätöksien tasolla. Ja minusta tämä on myöskin asia, joka liittyy sukupolviin. Ja se on eri asia kuin, että siirrytään sukupolvesta toiseen. Nämä tekniset muutokset ja sukupolvimuutokset ovat jotakin, mitä on varten on valmistauduttava, mihin on valmistauduttava. Ja jos me emme valmistaudu, silloin kuilu läntisen ja keski- ja välillä laajenee. Ja siksi minus, minulla on tämä asia nimenomaan huomioni keskipisteessä. Siis se, että viljely ei ole seksikästä, on fakta. Minä yritän kertoa tämän teille siksi, että uskon, että me tarvitsemme sitä, että pyritään harjoittamaan tällaista edistämistoimintaa, edistämään viljelytoimintaa, niin että voidaan sanoa, että se voi olla yhtä lailla valkoissa paidassa tehtävää työtä kuin mikä tahansa muukin työ. Ja ja tämä sitten edistämistoiminta on tehty muuallakin ja on hyvä huomioida että ajatellen uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa, koska se on yksi avaintekijä, jolla voidaan tehdä maataloudesta eh, trendikästä. Toinen asia on sitten yksinkertaistaminen, koska viime kädessä kuitenkin asiat sitten taas kuitenkin mutkistuvat. Ja siinähän se sitten olikin. Minulla on vielä sellainen tunne täällä salissa, kanssa, että me pyrimme, siis me luomme strategioita. Me ollaan kolme kertaa mukana, kun on luotu strategioita mukana elintarviketurvallisuusvirastolla, mistä Unkarissa, ja sitten kun luotiin Unkarin maaseudun kehitysongelmaa, sitten kolmas kerta oli minun oma instituutioni, instituuttini. Ja sitten joka kerta aina muutaman kuukauden intensiivisen pohdinnan jälkeen ja tilanneanalyysin jälkeen aina tullaan siihen pisteeseen, jossa tavoite on maailman rauha tai kaikkien ongelmien ratkaiseminen. Minä olen sellainen tuo, että tässäkin salissa, että halutaan ratkaista kaikki ohjelmat, olipa kysymys suuresta tai pienestä yrityksestä. Mutta muutaman kuukauden kuluttua kuitenkin on tuntemus siitä, että on hyvä, että on tavoite, joka on sama kuin maailman rauha, mutta käytännössä voi saavuttaa vain pieniä parannuksia, jotka todella käytännössä auttavat viljelijöitä – ja minusta innovaatiot eh, ja eh, informaatioteknologia ja nyt voi olla avuksi ja auttaa sen datan käsittelyssä, jolle tiedot voivat, päätökset voivat perustua. Sitten köyhyys, maaseudun köyhyys. Minä en tiedä ratkaisua siihen. Tiedän, että se on ongelma. Ja se on ongelma, koska nämä ihmiset, jotka ovat juuttuneet köyhille alueille maaseudulla. He eivät pysty auttamaan itse itseään, koska ovat niin köyhiä, että eivät voi muuttaa kaupunkeihin. Joten kysymys on todellisesta ongelmasta, johon minä en tee ratkaisua, mutta minä toivon, että uusi YMP ottaa tämänkin asian huomioon. Kiitoksia. Muutokset äh, Keski- ja Itä-Euroopassa, jotta niitä voisi ymmärtää, täytyy pitää mielessä, että kylät oli valtiollistettu. Puolassa 20 prosenttia maasta oli valtion käsissä, loput oli yksityistä maata, mutta kaikissa muissa valtioissa tilanne oli päinvastoin. Joten kehitystie sen jälkeen oli hyvin monimutkainen ja vaikea, mutta se on toinen kysymys. Eh, kiitän teitä ja nyt teillä, eh, herra professori Sorrentino, teillä on viimeiset viisi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kiitän kaikkia kysymyksistä, joita minulle esitettiin. Eh, niihin vastaaminen ei ole helppoa. Varmasti eräs tärkeä asia ja ymmärrettiin, nimittäin se, miten markkinajärjestelyt ovat jonkinlainen puskuri nopeiden dynaamisten rakennemuutosten välissä, jotka ovat maatalouden ulkopuolisia. Ja sitten toisaalta tällaisen hitaamman rakennemuutoksiin sopeutumisen välillä, joka maataloudessa, jossa mm, käy ilmi, että äh, pientiloilla on tärkeä äh, merkitys ja ne ovat myös kilpailukykyisiä. Niissä tulee kilpailukykyisiä, jos markkinajärjestelyt toimivat. Mm, Paolo de Castron kysymys oli valaiseva tämä ajatus näistä omenatiloista, että puolentoista hehtaarin omenatila voi olla kilpailukykyinen globaaleilla markkinoilla. Globaaleilla markkinoilla voi olla kilpailukykyinen tuottajaorganisaation kautta. Mitä tuottajaorganisaatio on tehnyt? Se on investoinut valtaisasti mm, tietyn tuotteen laadun edistämiseen. Se on investoinut mm, kaupan palveluihin ja kaupallisiin palveluihin ja tällä tavoin se on, voi olla mm, useille ostajille hyvä neuvottelukumppani ja tällä tavoin se on parantanut neuvotteluasemaansa. Tämä on hyvä myönteinen esimerkki, mutta miten tämä myönteisen esimerkin voisi viedä toisiin olosuhteisiin? Tämä on vaikea kysymys puhutaan järjestelmästä, joka toimii äh, hedelmä- ja vihannesalalla. Näin äh, ymmärsin edustaja Dorfmanin puheenvuorosta, mutta muilla aloilla täällä on vielä vaikeuksia kehittyä. Mutta myös hedelmä- ja vihannesalalla on erilaisia tilantoita. On esimerkiksi Trentinon alueen omenat, äh, mutta sitten on toisia alueita, joissa tuottajia ja organisaatioita pidetään enemminkin tällaisena byrokraattisena välikappaneleena, jotta voidaan saada joku tietty tuki eikä niinkään välineenä, jolla voidaan kaupallistaa omaa tuote. Miten voidaan sitten esimerkiksi tällaisia onnistuneita malleja siirtää toisiin olosuhteisiin? Esimerkiksi juuri tämä Trentinon omenoiden onnistunut malli. Luottamus osuuskuntiin on hyvin erilainen Euroopan unionin eri kolkissa ja tämä on varmasti merkittävä rajoite. Toinen kysymys on olosuhteiden erilaisuus. Tässä on esimerkkinä mm, kalvo, jossa on mahdollisia suosituksia, jotka syntyvät meidän analyysistämme. Ongelma on se, että mm, hedelmä- ja vihannesalalla tietyt järjestelmät ja kilpailupoikkeukset käyvät maitoalalla on toisenlainen paketti uusille tuotteille oliviöljy, äh, liha, on taas toisenlaiset olosuhteet ja toisenlaisia poikkeuksia kilpailulainsäädäntöön. Sitten meillä on tilanteita, joissa poikkeukset määrittelevät hyvin äh, tiukat puitteet, esimerkiksi mitä tulee siemenviljaan ja oliviöljyn ja lihaan. Ja sitten on sellaisia aloja, joissa ehdot poikkeuksille ovat varsin joustavat, esimerkiksi siihen vihannesalalla ja tietyssä määrin myös maitoalalla. On aivan selvä, että tämä eri sektorien välinen epätasa-arvo, joka usein johtuu poliittisista syistä eikä niinkään rakenteellisista syistä tässä tuotantoketjussa, saattaa johtaa vääristömiin kannustimien kautta. Silloin kun on helpompi luoda tuottajaorganisaatioita, niin tästä saattaa olla hyötyä kun verrattuna toisille aloille, joissa poikkeuksien hyödyntäminen on hyvin paljon rajallisempaa. tällä äh, yhtenäisellä maksulla, yhtenäisellä tukimenestelmällä nämä äh, kannustimet ja jarut on ikään kuin niistä on luovuttu, eli tarvittaisiin yhtenäisempää äh, lähestymistapaa. Varmastikin täytyy vähentää oikeudellista epävarmuutta lainsäädännössä. Nyt meillä on tilanne, jossa komissio on tehnyt suuntaviivoja näille poikkeuksille. Nämä koskevat vain joitakin aloja, eikä toisia, ja tämä aiheuttaa tulkinnallista epävarmuutta. Eräs toinen tärkeä elementti on se, että jos onnistumme luomaan homogeeniset puitteet kilpailupoikkeuksille maataloudella, jossa pystymme myöskin luopumaan ajattelusta, että tuottajaorganisaatioiden täytyy keskittyä vain yhteen tuotteeseen, vaan silloin voisi olla tällaisia monialaisia tuottajaorganisaatioita. Silloin ne voivat Ähm, tuotannon järjestää 152 artiklan mukaan asetuksesta 1308. Nämä kaikki vaativat äh, politiikan yksinkertaistamista ja harmonisointia. E, Paljon kiitoksia. Pyydän anteeksi, että joudun nyt teitä vähän keskeyttämään tässä viimeisessä vaiheessa, mutta me käytimme hyvin paljon aikaa teidän esityksiinne ja ne olivat erittäin mielenkiintoisia. Ja nyt meillä on vielä muita asioita esityslistallamme, joten kiitoksia vielä kerran oikein paljon. Tämä kyllä lisäsi tietämystämme ja varmasti tulemme teidän esityksiänne hyödyntämään työssämme. Kiitän vielä kerran ja pyydän anteeksi tästä kiireestä. Jos teillä on aikaa, voitte tietenkin jäädä tänne valiokunnan kokoukseen, jos se teitä kiinnostaa. Kiitoksia oikein paljon. Nyt menemme esityslistan kohtaan neljä. Alpien aluetta koskeva EU-strategia. Tässä vastaava valiokunta on aluekehitysvaliokunta ja edustaja Müller on tehnyt meidän lausuntomme. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank. hyvät kollegat, kiitoksia. Nyt haluaisin maatalousvaliokunnan lausunnon, joka koskee Alppi-strategiaa, esitellä teille. Olemme joutuneet pitämään tekstin aika pienenä, koska on siitä, että teksti ja on aika, määrä on rajoitettu. Pyydän, että kollegat auttavat minua siinä, että saamme vielä täydennettyä tätä esitystä. Haluaisin aluksi kiittää komissiota. Se on Euroopan unionin Alppien aluetta koskevaa strategiaa käsitellyt ja haluaisin myöskin esittää tässä toiveen. Minusta tämä toiminta on ohjelma on nyt olemassa tällä hetkellä vain englanniksi, ja nyt haluaisimme, kun tämä koskettaa monia saksankielisiäkin alueita, että saisimme sen myöskin saksaksi. Tämä strategia on meistä erityisen tärkeä, muun muassa siksi, että sen kautta korostetaan merkitystä, joka tällä elin-, talous- ja virkistysalueena on Alpeilla. Alpit, jotka me tänään tuen, tunnemme. Se on ilman toimivaa maa- ja metsätaloutta, käsityöteollisuutta ja matkailua eh, yhdittäin tärkeää ja maatalous osaltaan edistää eh, korkean arvoisia elintarvikkeita alueella ja sijoittu asettuminen eh, asumaan reuna-alueelle on tärkeää. Se on myöskin kulttuuri, maisemasta huolehtiminen ja ekojärjestelmistä huolehtiminen. Alppien alueella elää 80 miljoonaa ihmistä, alueita on 38 seitsemässä maassa, ja nyt meillä on yhdeksässä kohdassa koulutus, mikä meistä on tärkeää. Ensimmäisenä tärkeää on se, että tämä huolestuneisuus siitä, että tapahtuu maalta pakoa kokonaisuudessaan tällä alueella – se pitää, pitäisi pyrkiä torjumaan ja pyrkiä estämään se, että maisema tuhoutuu siinä mieltä tavalla, että sen kasvillisuus muuttuu ja pitäisi olla asianmukaiset puitteet niin, että metsää ja maata edelleenkin järkevästi voidaan käyttää. Tähän kuuluu tietysti se, että hoidetaan lajien monimuotoisuudesta ja maisemasta ja vesitaloudesta huolestiminen. Tärkeä asia on myöskin kehitys, joka liittyy maanomistusolosuhteisiin. Nimenomaan sitä suojellaan viljelijöitä ja tässä omistajina ja että katsotaan, mitä pitää suojella. Ajattelen myöskin se, että pantaisi varovasti toimeen flora ja fauna äh, koskevaa Habitat-direktiiviä. Miten tulee näihin Kasperin alueelle syntyneisiin maatulen rakenteisiin, niistä olemme todenneet, että on tärkeää, että tätä perinteistä maataloutta ja karjanhoitoa säilytetään alueilla. Ja tämä merkitsee sitä, pitää olla asianmukaista kansallista lainsäädäntöä ja myös harmonisoida sitä EU-laajuisesti ja myöskin yksinkertaista sitä. Pitää myöskin katsoa sitä, että nämä seurantoimet niiden osalta ovat hyvin tärkeitä, niihin pitää puuttua. Kohdassa viisi on kysymys siitä, että on hajautettuja makroalueellisia maa- ja metsätaloustuotteiden jalostus- ja markkinointirakenteita. Kysymys on osuuskunnista ja tuottajajärjestöistä. Ne ovat tärkeitä. Me tarvitsemme voimakkaampia asemia jalostuksessa, nimenomaan puun ja elintarvikkeiden alueella. On tärkeää tukea työllisyyttä, innovointikykyä alueilla. Meillä on myöskin tällaisia metsäalan yrityksien yhteisöjä, jotka nyt harjoittavat neuvontatoimintaa, koska Saksassa ja Bayerissa valtiollinen neuvonta on lopetettu, mutta omistajat todellakin tarvitsevat neuvontaa. Ja seuraava tärkeä kohta on sitten nimenomaan tällaiset innovaatio- ja tutkimuskeskukset. Näitä täytyy tietoisesti laajentaa, koska maa- ja metsätalouden alueella juuri viheralueiden hyödyntämisessä on tärkeää saada aikaan parempaa verkottumista, on tehtävä tavoitekuteellista tutkimusta tämä maarajat ylittäen ja niin, että otetaan huomioon syntyneet haasteet. Minusta on erityisen tärkeää, että on tällaista käytännön läheistä tutkimusta, käytettyön suuntautunut tutkimusta, niin että se todellakin merkitsee tiedonsiirtoa viljelijöille ja käytännön toimijoille – Tämähän ei aina onnistu. Ja tällaiset perinteiset maatalouden muodot, niitä voidaan säilyttää vain silloin, kun paras tieto on toimijoiden hallussa ja voidaan toimia innovatiivisesti. Kohdassa seitsemän puhutaan siitä, että on asian, asian ajanmukaista koulutusta ja jatkokoulutusta nimenomaan maaseutualueilla, jossa maatalousyritykset ovat usein pieniä Tarvitaan koulutusmahdollisuuksia, jotka koskevat kaikkia aloja. Esimerkkinä voisin mainita tällaiset mm, akatemiat, jossa koulutetaan ammattiin, koska usein on sivutoimisesti maatalon harjoittajia, ottaa 720 avutustuntia, jonka voi saada pätevyyden siinä, miten voi eh, johtaa yritystä ja myöskin miten voi hyötyä erilaisista tukivaroista. Kysymys myöskin siitä, että nimenomaan pk alueilla, joita on vuoristoalueilla, että niiden osalta pyritään eh, tukemaan niitä optimaalisesti – Olemme sanoneet, että ei luoda mitään uusia tukiohjelmia, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että käymme keskustella vielä komission kanssa siitä, mitä eri mahdollisuuksia meillä on, koska ei ole täysin selvää minulle se, ollaanko tässä menossa oikeaan suuntaan. Se ositainhan olemme havainneet, että on ristiriitoja näissä tukiohjelmissa. Mitä tulee kuntien samaan tukeen, on olemassa Interreg-ohjelma, josta kunnat ja alueet voivat yli rajojen saada suuria tukisummia hankkeita varten. Jotain samantapaista pitäisi luoda maa- ja metsätalouden äh, alan yrityksillekin asettaa käyttöön niin, että todella saataisiin aikaan verkottumista. Maatalous, metsätalous, matkailu, käsityöala, nämä kaikki voitaisiin tässä koota optimaalisesti yhteen ja tukea niitä räätälöidysti alueen kannalta. Emme tarvitse mitään uusia erillisiä ohjelmia, mutta meidän pitää intensiivisesti vielä olemassa olevia varoja tarkastella ja katsoa, että pääsemme hiukan eteenpäin. Tässä siis nyt olisi tämä ensimmäinen yleiskatsaus näistä yhdeksästä kohdasta. Tarkistuksia voidaan tehdä 18. maaliskuuta asti ja odotankin ilolla tukea varjoesittelijöiltä. Kiitos. Bardzo dziękujemy za świetną prezentację. Paljon kiitoksia erinomaisesta esityksestä. Ja nyt avaan keskustelun. Pyydän lyhyitä puheenvuoroja. Edustaja Dorfman. Niin ei tähän ole paljonkaan lisättävää, koska olen sitä mieltä, että kollega Ulrike Müller on tehnyt erittäin kattavan lausunnon. Vain neljä, viisi asiaa haluaisin nopeasti ostaa esiin. Periaatteessa on sanottava, että tulee maatalouteen, niin Alpin alueilla ei ole yhtenäistä tilannetta. On alueita, joissa on hyvin menestyksekästä ja eläväistä maataloutta ja sitten alueita, jotka ovat hyvin lähellä usein näitä menestyksekkäitä alueita, joissa maatalous on jo melkein lopetettu tilanteet ovat hyvin erilaiset ja silloin tarvitaan myös toisenlaisia erilaisia toimenpiteitä. Se, mikä yhdistää melkein koko Alppien aluetta, on se, että ei ole usein kovinkaan paljon tuotantovaihtoehtoja verrattuna muihin alueihin ja että Alpialueilla on hyvin paljon laidunta ja silloin näitä alueita voidaan käyttää ainoastaan karjan kasvatukseen, erityisesti maitotuotantoon. Ja siksi meidän pitäisi pohtia sitä, miten onnistumme liberalisoiduista maitomarkkinoista huolimatta pitää maito tuotannon vuoristoalueella. Vuoristoalueella, alppialueella usein ajattelemme, että kaikki ovat pientiloja, jotka tarjoavat tuotteita vain paikallisille markkinoille suoraan myyntiin ja niin poispäin. Se on varmasti hyödyllistä, mutta nämä pientilat, ja senhän kuulimme tänään kuulemistilaisuudessa, haluavat myöskin tuottaa markkinoita varmenten. Ne yhdistyvät ja osallistuvat myös suuremmille markkinoille. Tällaisia liittoja olisi myös edistettävä. Eräs suuri ongelma, joka on Alppien alueella, erityisesti Etelä-Alpeilla, Italiassa ja osittain Ranskassakin, on omistuksen sirpaloituminen ja meidän on katsottava sitä, että valtiot löytäisivät yksinkertaisesti tehostettuja menettelyjä sille, että tämä sirpaloitunut omistus saataisiin yhdistettyä. Nuoret viljelijät eivät usein voi aloittaa toimintaa, koska omistus on hajautunut hyvin pieniä maatilkkuja on siellä, eikä niillä pysty kovinkaan paljon toteuttamaan. Mm, sitten tärkeää monilla alueilla on moni alaisuus, matkailun kautta LEADER ja Interreg-ohjelmilla voi olla erittäin tärkeä vaikutus. Ja lopuksi me usein unohdamme Alppien alueiden hydrogeologisen merkityksen kaupungeille ja tasangoille Alpien pohjois- ja eteläpuolella. Me huomaan, että kun sataa paljon tai sataa paljon lunta, helposti syntyy tulvia tasangoilla, koska maanviljelijät lähtevät Alppialueelta ja tällä tavoin alueen hydrogeologinen äh, järjestäytyminen ei enää toimi ja silloin aina syytetään ilmastonmuutosta jokaisesta tulvasta, mutta jos katsotaan, eh, jos eh, Pohjokeen, Tonavaan tai Reiniin eh, yhtäkkiä tulee hyvin paljon vettä, niin se johtuu usein siitä, että Alpien alueella ei enää asu paljon ihmisiä ja silloin syntyy helposti tulvia. Siksi Alppialueet ovat merkittävät myös niille, jotka elävät suurissa kaupungeissa Alpien pohjois- ja eteläpuolella. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Teren. Io non ho molto da aggiungere, ringrazio la... Minullakaan paljon lisättävää, kiitän eh, e- valmistelija Mülleriä, olen varjo ja Arvostin kovasti hänen lausuntonsa rakennetta ja mielellämme panostamme siihen. Herbert Dorfmanin argumenttoihin halusin lisätä vain yhden asian. Olen laajasti samaa mieltä hänen kanssaan. Kaikki vuoristoalueet eivät ole samanlaisia, kaikki ratkaisut eivät sovi kaikille alueille. Ainoa asia, jonka vielä lisäisin tähän, on monipuolistaminen. Me olemme tehneet sen maatieteellisissä merkinnöissä. Se on usein tuonut mielenkiintoisia tuloksia. On katsottava, miten voitaisiin nostaa esiin vuoristoalueita. Niitä kuluttajat tunnistaisivat vuoristoalueilta tulevilta tuotteilla olevan lisäarvoa. Miten nämä erityispiirteet voitaisiin nostaa esiin niin, että vuoristotuotteiden arvo lisääntyisi. Tällainen lisähuomio, joka voisi vielä täydentää kollega Müllerin erinomaista työtä. Edustaja Dohma. Tack för det. <clears throat> Jamen, øh, vi är er också øh, tillfreds med... Øh, Kiitoksia. Mekin pidämme tästä Müllerin mietintö on erittäin hyvää anteeksi, lausunto ja mietintö on hyvä. On tärkeää, että meillä olisi näitä alueita ajatellen strategia, Niillä on tietyt haasteet, olemassa olevien resurssien kestävä käyttö ja niin edespäin. Kun tarkastellaan koko aluetta, kaikki nämä asiat pitäisi ottaa huomioon. Alppi-alueen strategia on jotakin, mitä voidaan yhdistää muihin strategioihin, Tonavan alueen tai Itämeren strategiaan esimerkiksi. Ja mielestämme on tärkeää, että 80 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat vuoristoalueella, saisivat myöskin jotakin hyväkseen. Ajattelen nyt näitä ei-Euroopan unionin jäsenmaita, äh, Liechtenstein ja Sveitsiä esimerkiksi. On tärkeää, että meillä olisi jonkin verran koordinointia olemassa olevien Euroopan unionin rahastojen käytöstä kohesiopolitiikan alla. Näitä nimenomaisia hankkeita ajatellen. Meillä on yhteisiä haasteita, joihin pitää vastata yhdessä. Me olemme puhuneet kaikista näistä asioista menneisyydessäkin. Meidän pitää suojella ympäristöä, meidän täytyy parantaa innovaatioitamme, erityisesti maanviljelyn ja metsänhoidon alalla, mutta myöskin tärkeitä seikkoja tulevaisuudessa tulevat olemaan vesi ja energia. Kaikki nämä ovat hyvin korkealla meidän työlistallamme. Meidän täytyy tarkastella kaikkia näitä kysymyksiä läpi eri sektorien. Ja samalla meidän täytyy myöskin muistaa turismia ja varmistaa se, että enemmän turisteja saadaan näille alueille ja että he saavat toivomiaan tuotteita ja myöskin kuljetuspalveluja. Kaikki nämä asiat tulee muistaa. Emme ole sitä mieltä, että lisärahoja tarvitaan, kuten jo mainittua, mutta olemassa olevien varojen käyttöä pitäisi koordinoida paremmin. Kun ajattelemme turismia, on hienoa huomata, että ihmiset yrittävät tehdä innovoivampia ratkaisuja, paikallisia ratkaisuja, mutta meidän täytyy myöskin pohtia sitä, mitä voitaisiin tehdä sesongin ulkopuolella, ei vain sesongin aikana. Kaikki nämä asiat ovat mukana. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, minä en maininnut mitään aikarajaa, mutta nyt pyytäisin teitä, muuten emme selviä läpi tämän esityslistamme. Edustaja Teräs. Gracias. Kiitos. Haluan kiittää esitän tekemään työtä, koska on todellakin vaikeaa ryhtyä parantamaan komission ehdotusta, joka koskee tätä alkustrategiaa. Mutta tässä on jokin asia, johon haluaisin todeta jotakin, koska ajatellaan, että olet keskellä Eurooppaa. Siellä on paljon tärkeää tämä luonto ja tärkeää, että me Euroopassa teemme tällaista politiikkaa, joka liittyy siihen, että suojellaan kestävää elämänaluetta maaseutualueilla, vuoristoalueilla, myöskin alppialueilla, myöskin muilla maaseutu, maantieteellisillä alueilla, kuten Pyreneillä tai Kantabrian äh, vuoristoalueilla. Ja on tärkeää, että nämä maaseudun kehityksen strategiat ottaisivat selkeästi myöskin huomioon kestävän tuottamisen mallin ja Tämä ei ole minusta selkeästi tässä lausunnossa myöskin tärkeää korostaa sitä, että ajatellaan myöskin sitä, mikä on pk-yritysten rooli. Tätä ei minusta ole mainittu, mistä ne ovat tärkeitä. Kun ajatellaan maaseudun kehitystä osana, perusvaltaisena osana siinä, miten taistelemme ilmastonmuutosta vastaan, niin myöskin sitä, osana sitä, miten vahvistamme paikallisia yhteisöjä. Haluaisin myöskin vielä lopuksi sanoa, että olen tyytymätön siihen, että kolmannessa kohdassa esittelijä puhuu siitä, miten yksityinen maanomistus ottaisi tätä direktiivin, habitadirektiivin toimivana vastaan, koska ei saa ajatella lyhyttä tähtäyksellä ympäristömme suojelemista. On tärkeää että meidän täytyy huolehtia tästä planeetasta, koska tämä on se planeetta, jolla me elämme, mutta en, meidän täytyy katsoa, mitä, miten suhtaudumme siihen. Kiitoksia. Edustaja Bogovic, yksi minuutti. Ehm, <clears throat> Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää Urkea tästä lausunnosta koskien mm Alppialueiden alueiden strategiaa käsittelevää mietintöä. Me puhumme nyt alueesta, jolla monia hyviä käytäntöjä on jo käytössä ja niitä voitaisiin myöskin siirtää muille vuoristoalueille Eurooppaan. Mietintö keskittyy ennen kaikkea maanviljelykseen ja siksi meidän pitäisi korostaa yhteistyötä ja ympäristötoiminnan, maanviljelyn ja turismin yhteiseloa. Me usein puhumme siitä, kuinka yksi alla sulkee toisen pois. Meidän pitäisi keskittyä siihen, kuinka voisimme tehdä yhteistyötä ja elää yhdessä. Meidän tulee säilyttää taloudellinen toiminta ja suojella ympäristöä. Ne, jotka haluavat suojella ympäristöä, eivät voi niin tehdä ilman maanviljelyä ja ekologisten kysymyksien pitäisi olla myöskin mukana. Kiitoksia. Tämä on aluekehitysvaliokunnan mietintö. Me ainoastaan annamme lausuntomme. Ihan lyhyesti, tässä on kaksi kysymystä, joita meidän täytyy tarkastella, ja onnittelen esittelijää hänen tekemästään lausunnosta. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, että näillä alueilla meillä on korkealaatuisia elintarvikkeita, joita tuotetaan, ja kuluttajat tarvitsevat tällaisia korkealaatuisia elintarvikkeita. Toisaalta meidän että meidän on ehkäistävä näiden alueiden tyhjeneminen, koska täällä puhuttiin siitä, tämä aiheuttaa ongelmia ympäristölle. Miten tekisimme näistä alueista kiinnostavia? Ne saadaan, se saadaan aikaan ainoastaan ottamalla paikallisviranomaiset mukaan kehittämällä infrastruktuuriverkostoja lähtien yhteiskunnallisesta infrastruktuurista, koulut ja terveysasemat, mutta myös tieinfrastruktuuri, jotta sinne pääsee, koska mikä hyöty on kiinnostavasta alueesta, jos sinne ei sitten pääse. Edustaja Zuur. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Olemme samaa mieltä monista kohdista tässä lausunnossa. Minä haluaisin eh, lyhyesti kiinnittää siihen, että usein eh, näiden alueiden maataloustuotanto on hyvin laadukasta, mutta valitettavasti se, eh, sillä on vain hyvin rajalliset markkinat. Ja tavoitteena olisi laajentaa näitä markkinoita. Sen voimme tehdä luomalla järjestelmiä paikallisen muiden alojen kanssa, esimerkiksi matkailualan ja käsityöläisalan kanssa. Jos me luomme tällaisen vahvan verkoston, niin silloin pystymme antamaan näille tuotteille enemmän arvoa ja tällä tavoin mm, ei vain näiden tuottajien sama tuotto, vaan myös markkinat laajenevat. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tikrai paruoštas pranešimas. Kiitos. Minusta tämä lausunto on aika hyvä. Se heijastelee sitä, mitä tarvitaan ajatellen eh, maataloutta alppialueilla. Se on hyvin tärkeä sektori tuolle alueelle. Emme pysty kuvittelemaan aluetta ilman maataloussektoria. Olen kuitenkin huolissani siitä, että on monia maa-alueita, jotka on hylätty ja jotka ovat pensastuneet. Joten meidän todella pitäisi tehdä enemmän sen tukemiseksi, että puuttaisiin maatalouden puutteisiin, siis alueisiin, joilla voitaisiin tuottaa korkealaatuisia tuotteita, tarvitaan enemmän ihmisiä maatalouteen työskentelemään, niin voitaisiin puuttua tällaisiin työllisyysongelmiin ja myöskin ongelmiin, jotka liittyvät pienempiin tiloihin, joten nämä ongelmat, niitä pitää käsitellä. Kiitoksia. Johtaja Dumitru, voisitteko lyhyesti puhua? Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi ehdotuksen parantaa Alppi maaseutualueen tilannetta myöskin rajat ylittävästi. Euroopan unionin ähm, Alppi-alueen strategia, kuten muutkin makroalue strategiat rakentuu olemassa olevan yhteistyön varaan Alppi-alueella. Tarkoituksena on käyttää paremmin olemassa olevaa lainsäädäntöä ja olemassa olevaa politiikkaa ja eurooppalaisia rahastoja, rakenne- ja kehitysrahastoja strategian toimenpano on alkanut ja nyt on aikaa vahvalle toiminnalle, vahvalle omistajuudelle jäsenmaiden ja niiden toimijoiden välillä, jotka ovat avainamassa tämän strategian päämäärien toteuttamisessa. Komissio tekee toimenpanoviranomaisten kanssa näillä alueilla ja näissä jäsenmaissa töitä, jotta voisimme tavoittaa strategian päämäärät. Täydentävyys ja synergia Euroopan rakenne- ja kehitysrahastojen toiminnassa vuonna 2014-2020 alalla tarjoaa hyvin paljon kehitysmahdollisuuksia alueelle eh, yhteiskunnallisten ja taloudellisten haasteiden edessä. Kuten mainittua, EAKR eh, e ja EAKR osana yhteistä maatalouspolitiikkaa on vain yksi väline, jota voidaan käyttää näillä alueilla. YMP kokonaisuudessaan tarjoaa monia välineitä, jotta voisimme tukea kestävää kehitystä Alppi-alueella maaseutualueen kehitys niillä alueilla, jos jäsenmaat tarpeita tunnistavat, on jotakin, missä YMP voi auttaa, kun pyrimme tavoittamaan strategian päämäärät. Edustaja Myllerin ehdotukset ovat hyvin tervetulleita komissiolle. Ne tuovat esiin tiettyjä alppialueen maaseutuun alueiden suurimpia haasteita. Haluaisin mainita muutamia välineitä, joita meillä on olemassa aluekehityspolitiikassa näiden hyvin tärkeiden haasteiden ratkomiseksi. Olemme kaikki samaa mieltä siinä, että meidän pitäisi paremmin saattaa liikkeelle ja koordinoida ponnistuksiamme tämän strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensinnäkin biodiversiteetti ja ähm, ympäristöystävällinen maanviljely ja metsänhoito. Eli jos meillä on viljelijä, alueella, jossa luonnon rajoitteita esiintyy, on hyvin tärkeää, että hän jatkaa maanviljelystä. Tämä vaikuttaa ympäristöllisesti, mutta auttaa myöskin siinä, että alueen työpaikat säilyvät. Aluekehitystoimet, jotka tukevat biodiversiteetin säilymistä, kuten Natura 2000, kuuluvat tähän, ja myöskin muut ympäristö- ja ilmastotoimet, ne tukevat luonnon monimuotoisuutta ja epäsuorasti myöskin säilyttävät ja luovat työpaikkoja ja tukevat alueen kestävää kehitystä. Maaseutualueen kehitysohjelmat koskevat myöskin metsänhoitoa. Metsänhoito on tärkeä sektori Alppialueella. Voimme toimia näin metsän suojelun ja ilmastovälineiden kautta. Nämä alueet ovat hyvin tärkeitä metsien ekosysteemin säilymiselle ja myöskin kestävälle kehitykselle ja metsien säilymiselle. Eräs toinen tärkeä haaste on maanviljelys- ja metsänhoitotuotteiden markkinointi alueella, mutta myöskin lisäarvoketju ja työpaikkojen ja innovointien syntyminen. On mainittu, että investointeja voidaan tehdä aluekehitysohjelman alla ja ne voivat tukea myöskin monia toimia, joilla jalostetaan maanviljelys- ja metsänhoitotuotteita, jotka ovat lähtöisin Alppi-alueelta. Me myöskin pyrimme tukemaan viljelijöitä jotta voitaisiin vahvistaa heidän rooliaan lisäarvoketjussa eri osuuskuntien ja tuottajajärjestöjen kautta. Erityisesti ne voivat olla tärkeitä, kun pyritään tukemaan innovointia ja luomaan eurooppalaisia investointikumppanuuksia, jotta voisimme saattaa eri toimijat yhteen niin, että nämä voisivat palvella sektoreiden tarpeita ja tarjota sopivia ratkaisuja niille. Olen täysin samaa mieltä siinä, että koulutuspalvelut ovat tärkeässä roolissa. Tässä yhteydessä me olemme laajentaneet sovellusalaa toiminnassamme ja myöskin olemme luoneet tiettyjä toimia, joilla voimme tukea viljelijöitä, yrittäjiä ja niin edespäin. Paikallisinfrastruktuuri on hyvin tärkeä. Tämä on täydentävä toimi muiden välineiden rinnalla. Ja sitten vielä viimeinen asia, alueiden välinen kuljetusyhteistyö. Paikallisvetoisen yhteisöpolitiikan alla voimme tarjota erilaisia yhteistyömalleja joko saman alueen eri toimijoiden välillä tai alueiden välillä jopa valtion rajat ylittävästi. On myöskin mahdollista valita alueen ulkoisia toimijat tietyssä määrin tuen piiriin. Me kannatamme alueiden ja jäsenvaltioiden välistä yhteishallinnointia ja me tarkastelemme mahdollisuuksia saada nämä välineet toimimaan paremmin. Koska tässä keskustelimme eri välineiden yhteensaattamisesta, meillä on ollut mahdollisuus luoda aliohjelmia maaseudun aluekehitysohjelmien alle ne nimenomaisesti käsittelevät vuoristoaluetta, mutta tähän mennessä yksikään jäsenmaa tai alue ei ole vielä turvautunut tähän mahdollisuuteen. Paljon kiitoksia teemme yhteistyötä. Olemme valmiita auttamaan jäsenmaita, alueita, alppialuetta strategian toimeenpanossa ja siinä, että keskitämme ponnistuksemme sinne, missä ne tuottavat tulosta. Kiitoksia. Kiitoksia tästä rikkaasta keskustelusta. Ihan lyhyt puheenvuoro. Edustaja Müller, eikö? Hyvä. Hyvät naiset ja herrat, te voitte tehdä tarkistuksia 18. päivä asti. Varmasti voitte hyödyntää tätä keskustelua. Sydämiset kiitokset. Meillä valitettavasti on hyvin vähän aikaa, pyydän anteeksi. Nyt menemme esityslistan kohtaan viisi, nimittäin nimittäin keskustelu komission kanssa, Sante-pääosaston kanssa. hunajan markkinointia koskevista vilpillisistä käytännöistä. Good evening. My name is Philip Lopit. I'm head of unit of... Uh... Hyvää iltapäivää. Minä Philip Kopit olen vastuussa yksiköstä, eh, joka käsittelee seurattavuutta. Halusimme kertoa näistä petollisista käytänneistä hunajamarkkinoilla. Kiitoksia tästä mietinnänvaihdosta ja kutsustanne. Hunaja on luonnollinen luonnon tuote, jonka tuottavat mehiläiset, eikä siihen pitäisi eh, tehdä mitään lisäyksiä. Hunajaan ei saa lisätä eh, sokeria, ei elintarvike lisäaineita eikä makuaineita. Markkinahinta voi riippua hyvin paljon riippuen hunajan lähteistä ja myöskin tuotantoparametreista, onko se luomohunaja, onko se paikallista hunaja ja niin päin. Ja tämä ei ole kovinkaan helposti tunnistettavasti ja siksi on helppo äh, käyttää petollisia keintoja, vilpillisiä käytänteitä tuon voiton lisäämiseksi. Meillä on kolmenlaisia käytänteitä. Ensinnäkin hunajan muuttaminen, hunajan sokerin vaihtaminen keinotekoiseen sokeriin, sitten se, että maistaan tämä kasvialkuperä väärin ja sitten myöskin, että maantieteen alkuperä mm, nimitään väärin, jotta voitaisiin kiertää tulitariffeja. tariffeja Aloitetaanpa tästä muuttamisesta. Se syntyy siitä, että lisätään siis sokerivettä, usein halpoja teollisia makeuttajia, joita saadaan esimerkiksi viljasta tai maissista. Ja on hyvin vaikea tunnistaa näitä lisättyjä sokereita. Hunaja on hyvin monimutkainen sekoitus luonnollisia sokereja. Sieltä löytyy jopa kymmenen erilaista sokeria. Se riippuu aina tämän hunajan lähteestä. Nämä ovat kasviperäisiä lähteitä ja siksi on erittäin vaikea määritellä jonkinlainen standardikoostumus, koska se on jo luonnostaan hyvin vaihtelevaa. Eräs toinen ongelma tulee siitä, että usein tällaiset aineet valitaan hunajan luonnollisista ainesosista ja ne on hyvin helppo lisätä ja vaikea tunnistaa, että ne on sinne lisätty. Ja tämän seurauksena ei ole aina helppoa vain katsoa laillisia aineita, jotta voitaisiin tunnistaa tämä sokerin lisääminen. Analyyttinen menetelmä, analyyttistä menetelmää ei voida ratkaista yhdellä menetelmällä. Meillä täytyy olla tällainen monitasoinen analyysi periaatteessa. On mitattava fysikokemialliset parametrit, esimerkiksi eh, kosteus ja niin poispäin. Sitten on mikroskoopilla tutkittava kasviperäinen alkuperä ja ähm, ja siitä pölyn lähteet. Ja sitten on katsottava tätä äh, kromatografisesti äh, ja tutkittava maantieteen alkuperä yhdessä niiden kasvien suhteen, josta äh, hunajia on tuotettu. Ja lisäksi on yritettävä radioanalyysillä ja hiilianalyysillä äh, yritettävä selvittää tämä sokeri, mm, vieraan sokerin alkuperä. Pystytään siis tällä hetkellä mm, tällä tavoin löytämään erilaisia äh, muutoksia hunajaa, mutta tämä vie paljon aikaa ja se on kallista. Tällaisen mm, otoksen arvioiminen maksaa noin 250-500 euroa. Kuten varmaan tiedätte, Eurooppa on organisoinut koordinoidun valvontasuunnitelman vuosille 2016 ja 2015 sen jälkeen, mm, kun meillä oli tämä hevosen lihan valvontaohjelma ryhdyttiin katsomaan, mitkä olivat ne asiat, joissa me voisimme luoda tällaisen uuden EUn koordinoidun valvontaohjelman. 2014 valittiin eh, hunaja yhdessä kalan kanssa eh, ja siinä neljä lajia. Suositukset eh, annettiin maaliskuussa 2015, jotta saataisiin aikaan nämä valvontasuunnitelmat hunajasta ja kala lajien vaihtamisesta ja nyt on tehty harmonisoitu testiprotokolla ja tässä ovat auttaneet yhteisen tutkimuskeskuksen tieteilijät. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon markkinoilla on tällaista sokerilla jatkettua hunajaa ja sitten kuinka paljon sellaisia hunajaa, joka on väärin merkitty, mitä tulee kasvialkuperään tai Äh, maantieteellisiin merkintöihin, kun otetaan huomioon ähm, nykyisten menetelmien rajat äh, tunnistaa kaikki nämä sokerit. Siis kerroin, että meillä on neljä vaihetta tässä analyysissä. Tämä on se validoitu menetelmä tällä hetkellä. Lisäksi on äh, pyydetty tutkimaan 1200 otosta vaihtoehtoisilla menetelmillä, jotta löytäisiin jotain tehokkaampaa ja automaattisempaa. Valvontasuunnitelman kautta on kerätty noin 2300 koe-erää ja sitten olemme meidän on korostettava, että tämä tutkimus on hyvin suuri tutkimus. Näin suurta tutkimusta ei löydy eh, mitään aineistosta. Ja tämä on ensimmäinen todella suuri tutkimus. Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Usein tulokset olivat hyvin rajallisia ja koskivat vain tiettyjä olosuhteita. Me olemme saaneet jo alustavia tuloksia, jotka on julkaistu nettisivuillamme. Kuten sanoin, 2250 otosta hunajaa EU-sta ja EUn ulkopuolelta, joka on tarkoitettu ihmisravinnoksi, on kerätty ja se on testattu 22 jäsenvaltiossa Norjassa ja Sveitsissä. Ensimmäinen kesäkuuta ja 15. heinäkuuta välillä on nämä otokset otettu tullissa, tuottajilla, pakkaajilla ja myöskin kaupoissa on nämä eri otokset otettu. Ja suurin osa ongelmista liittyi kasvialkuperään. 7 prosenttia näistä otteista ilmaisi väärän alkuperän ja 6 prosenttia oli jatkettu sokerilla. Mm, ongelmia liittyen maantieteellisiin merkinnöihin oli, ne olivat harvinaisempia vain 2 prosenttia, mutta se onkin vaikeampi tunnistaa. 11 prosenttia näistä annoksista oli sellaisia, että epäätiin, että niihin on lisätty sokeria, mutta nykyisellä menetelmällä ei pystytty täysin varmasti sitä todistamaan. On mielenkiintoista, että nämä epäilyttävät hunajat, niitä oli erityisesti mm, tulli, tullista otetuilla otoksilla kuin muualta otetuilla otannoilla. Joten teillä nyt on jonkinlaista tulosta jo, koska elintarvikepetossivustolla sivustolla on tämä tulos jo julkaistu joitakin kuukausia sitten. Johtuen nykyisen validoidun menetelmän rajoituksista tiedätte, että meillä on hyvin paljon epäilyttäviä eriä, joita emme pystyneet todistamaan petoksiksi, niin ei ole tällä hetkellä mahdollista tehdä päätelmiä siitä, kuinka paljon sokerilla jatkettua hunajaa markkinoilla on mutta se on vähintäänkin 6 prosenttia todennäköisesti enemmän. On äh, tarpeen tutkia näitä epäilyttäviä äh, eriä ja muita eriä, jotta voitaisiin saada aikaan äh, luotettava arvio tilanteesta. Näitä mm, laboratoriotestejä tehdään tällä hetkellä ja tällä hetkellä noin puolet näistä 1200 erästä on jo analysoitu ja tutkittu ja me jatkamme, jotta nämä analyysit saataisiin päätökseen kesän loppuun mennessä. Yhteistyö jäsenvaltioissa on luotu, jotta voitaisiin hyödyntää kaikki tämä, nämä tiedot. Tämä tehdään siis kunnolla jäsenvaltioiden kanssa. Me tarkastelemme tätä raporttia, joka saadaan sitten kesän puolessa välissä. Ja Käytämme pitkälle meneviä laboratorimenetelmiä ja kehittelemme menetelmiä hunajan autenttisuuden tarkastamiseksi ja tältä pohjalta komissio sitten päättää, täytyykö ryhtyä lisätoimiin. Komissio haluaa varmistaa, että huna, joka löytyy EU-markkinoilta, vastaa EU-standardeja ja on mm, täysin pakkausmerkintöjen mukainen. Se on tärkeää markkinoiden ja kuluttajaluottamuksen kannalta. Bardzo dziękuję. Otrzymaliśmy wszechstronne, bardzo szczegółowe informacje. Kiitoksia näistä hyvin yksityiskohtaisista tiedoista. Meillä on neljä kysymystä. Olkaa hyvä, minuutti jokaiselle. Eh, eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kroatian hunajan tuottajat ovat kasvattaneet tuotantoaan vastaamaan kysyntää. Me myöskin viemme hunajaa. Viemme hunajaa Euroopan unionista ja Euroopan unioni myöskään tuodaan hunajaa mukaan lukien Kiinasta. Tämä tuotu hunaja on äh, paljon heikko laatuisempaa kuin kroatialainen hunaja, mutta sitä myydään korkealaatuisena hunajana. Tuleeko komissio ryhtymään tehokkaisiin toimiin, jotta petoksia hunaja markkinoilla voitaisiin ehkäistä? Euroopan unionin mainitseminen tuottaja-alueena ei ole totta usein, sillä usein huneja tulee kolmansista maista, kuten Kiinasta. Kiitos. Tämä tisztelt hölgyeim és uraim, az EU-ba mies fele az Euroopan. Kiitoksia. Puolet Venäjästä tuodaan Euroopan unioniin, eli se tulee eri maista. EU on vain vastaa vain no, tiimu? Siis nämä komission tiedot, nämä on tarvetta sille, että puutumme hunajadirektiiviin. On tärkeää, että on valvontaa. On hyvä, että komissio on järjestänyt tällaista säädöksiä, mutta on tärkeää, että puututaan tähän eh, hunajadirektiiviin, koska muuten syntyy ongelmia. Ei ole olemassa mitään eh, kuluttajansuojavarmistusta eikä mitään varmuutta myöskään elintarvikeketjussa sen osalta, että 500 miljoonaa kuluttajaa saa terveellistä hunajaa. Pan poseł Buda, bardzo proszę, łamić. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte scurt, Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä äh, äh, on, tässä on tehty erilaisia äh, äh, tarkistuksia eri äh, eri, äh, eri äh, kaupoissa ja sitten äh, löytyi hunaja, joka sisälsi teollista glukoosia ähm, ja tämä voi olla vaarallista myös ihmisen terveydelle. Siksi mä pyytäisin, että komissio olisi hyvin mm, tarkkaavainen, kun se tekee näitä tutkimuksia, että ne ovat luotettavia, koska tänä päivänä romanialaiset maanviljelijät, erityisesti hunajan tuottajat, ovat vaikeuksissa. Se johtuu näistä petoksista ja komissiolla ei ole ilmeisesti riittävästi menetelmiä voidakseen torjua tällaisia petoksia. Siksi on tärkeää toimia. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich finde es sehr... Kiitos puheenjohtajasta. On tärkeää, että käsittelemme tätä aihetta itse asiassa tarvitsee vain mennä elintarvikekauppaan ja katsoa, mihin hintaan osittain hunajaa on tarjolla, ja silloin ne ymmärtää, ettei kaikki voi olla aivan järjestyksessä. Mutta haluaisin tarttua kysymykseen, jonka Rova Petir otti esille, nimittäin merkinnät. Periaatteessa on niin, että Euroopassa on velvollisuus ilmoittaa alkuperämää, mutta on löydettävä kuitenkin ratkaisuja silloin, kun hunajaa sekoitetaan. Ja tässä meillä on erityinen ongelma ajatellen tietoa mitä mahdollista ilmoittaa, että se sekoitus hunajasta, joka on EU-maista ja ei-EU-maista. Meillä on sellainen vaikutelma, että tällaisten tuotteiden yhteydessä hunaja, joka tulee Euroopan unionista, sitä on tarjolla vain homeopaattisena määrinä, eli ei ole löyty lukkoon sitä, minkälainen, minkälaiset suhteet tällaisessa sekoituksessa on. Eli voi olla, että tuo vaikka tonneittain hunajaa Kiinasta, ja laitan siihen sitten kilon Euroopan unionista tuotettua hunajaa, ja yhtäkkiä se onkin sitten hunajaa joka on sekoitus hunajasta EU-sta EUn ulkopuolelta. Jos katsotaan sitä, mitä tuotteita markkinoilla on ja mitä myydään, niin pitäisi olla selkeyttä, näyttäisi olevan aina niin, että se on eu sa totta, mutta jos ei lue pienellä painettua, niin välttämättä huomaa, mistä tuotteesta on kysymys. Silloin todellakin on tarvetta eh, saada eh, parannuksia asetukseen alkuperämerkinnöistä. Gracias, presidente. Kiitos. Puheenjohtaja, minäkin haluaisin eh, esittää komissiolle kommentti, koska Galiciassa unajan tuottajat ovat hyvin huolissaan tästä tilanteesta, joka valitsee markkinoilla, siis mitä ne petoksia osalta, ja kysytään sitä, miten on mahdollista, että tuodaan hunajaa, joka hinta on alhaista, että silloin täytyy varmastikin olla jokin petoksellinen tilanne. Toinen kysymys, joka on noussut esille keskustelussa, jota me kysymme, on se, mikä on komission kanta merkintöjen osalta, koska näyttää siltä, että esit, esit, näissä merkinnöissä aina olisi nähtävissä todella hunajan alkuperämaa. Komissio odnotovala przedstawiciele komisji uvaa. Ymmärrän toivottavasti oikein, että komission Edustaja on nyt kirjoittanut ylös kaiken. Kyllä, minä katson tässä nyt kelloa. Varmaan syksyllä voimme palata tähän aiheeseen uudelleen ja silloin haluaisimme eh, tietoa teiltä. Jos teillä nyt on vielä jotain erittäin tärkeää sanottavaa, niin ihan lyhyesti pyytäisin. Thank you, Mr. Chairman. Just... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että tämä on erittäin hyvä ajatus palata asiaan syksyllä. Voimme keskustella tosiasioista tuolloin, kun me tiedot saamme. 20-29 henkilöä saattaa olla mukana. Meidän täytyy katsoa, mikä on lopputulos tässä työssä. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Wracamy do tematu. Kiitoksia. No niin, kuten sanottua, Syksyllä palaamme tähän aiheeseen uudelleen. Meillä on sitten uusia tuloksia teiltäkin, joten paljon onnea vain työssänne. Nyt meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, saaneet aikaa tulkeilta. Edustaja Hoisling, aloitammeko nyt ja päätämme huomenna vai siirrämmekö tätä? Mitä mieltä olette? Ja, herra puheenjohtaja, minua yllätti se, että asia oli istuslistalla, jos tämä joka kerta istuslistalla, niin voimme joka kokouksessa pitää trilogin, joten voimme varmaan pohtia, että pitäisi tätä keskustelua jotain koota yhteen. Katson, että paikalla on vähän kollegoja paikalla, ja siksi minusta ei ole kovinkaan paljon järkeä alkaa keskustelua tästä asiasta. Minä voin 30 sekunnissa kertoa, mitä tapahtui viimeisessä kolmikantaneuvottelussa, mutta pyytäisin, että jos haluamme olla niin toimia vakavasti, niin varattaisiin sille hiukan enemmän aikaa. Panie pośle, sądzę, że jutro znajdziemy czas. E- niin, Ehkäpä huomenna meillä on vähän aikaa. Ehkäpä voimme saada äänestykset nopeammin hoidettua. Ja sitten meillä olisi mahdollisesti myös komission edustaja paikalla. Niin voimme siis siirtää tämän huomiseen, koska tämä aihe on todella tärkeä. Ja olisi varmaan parempi, jos täällä olisi enemmän ihmisiä paikalla. Ehkäpä komission edustaja voisi lyhyesti sanoa jotain. Niin, komission edustaja vielä tänään ja herra Hoisling sitten huomenna. Käykö se? W takim razie e, ja myślę, że przeniesiemy to na... E, Hyvä on. No, sitten siirretään koko asia huomiselle. Niin, Eh, señor presidente, yo estoy... Puheenjohtaja, minua kyllä kiinnostaa kovasti tämä keskustelu, jota nyt on käyty. Huomenna minun on vaikeaa, äh, ajatella omaa aikatona, niin että jos me käsitellään huomenna toiminta, se oli tämän ensimmäinen asia, joka käsitellään sen äänestystiekään, kun muussa tapauksessa en voi olla läsnä. Ja olen täällä nimenomaan juuri siksi, että piti keskustella tästä asiasta tänään. Minulla on se tilanne, että minulla on su- sukulainen sairaalassa, joten on tärkeää, että tämä ensimmäinen kohta, joka käsitellään huomenna sitten äänestysten jälkeen. Muuten voi olla paikalla. Hyvä on. Yritämme järjestää asian näin. Sitten käsittelemme sen ensimmäisenä asiana äänestyksen jälkeen huomenna. Eli ensimmäinen asia huomenna äänestyksen jälkeen. Kiitoksia ja tapaamme huomenna kello yhdeksän. Muistakaa ottaa äänestyskorttinne mukaan. Aloitan nimittäin äänestyksellä. because it